Ja, verehrte... Hyvät kollegat ja miespuolisista tervehdin yhtä, naispuolisista sentään muutama kollegaa. Mukavaa, että olette paikalla näin iltapäivänkin istuntoamme varten. Ja tänään meillä on todella vieraannamme EFSAn johtaja Katrin Jeslan lanelle mehän virastojen kanssa tapaamme säännöllisesti ja käymme keskustelua. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska virastot mielestäni, ja tässä puhun varmasti koko valiokunnan suulla, virastoilla on tärkeä tehtävä, ne ovat riippumattomia ja niillä on valtavasti asiantuntemusta, tiedän mistä puhun, koska omassa osavaltiossani omassa vaalipiirissäni oli hyvin vakava väärinkäytöstapaus ja tuolloin aikoinaan EFSA oli mukana tätä asiaa hoitamassa. Tätä suuri yleisö ei aina välttämättä tiedä ja mielestäni virastot, virastojen profiilia yleisön silmissä voitaisiin kyllä entisestään huomattavasti nostaa. On mukavaa, että Euroopan elintarvikeviraston johtaja Katrin on nyt paikalla keskustelemassa kanssamme. En halua hukata aikaa, vaan mennä suoraan asiaan. Annan teille puheenvuoron, saatte puhua meille ja tämän jälkeen tämä käymme tietenkin keskustelu. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, Mr. Grote, honorable members of the European Parliament. I am grateful Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, on mukavaa, että näin vuosittain pääsemme kertomaan teille EFSAn työn edistymisestä. Teidän tukenne on äärimmäisen tärkeää meille. Kiitämme teitä tuestanne ja oli myös erittäin mukavaa saada toivottaa Envivaliokunnan valtuuskunta herra Koten johdolla Parmaan toukokuussa vieraaksemme. Kovasti arvostamme kiinnostustanne ja myös inspiroivia sanojanne vierailunne aikana. Tämä vierailuni tapahtuu hyvin tärkeällä hetkellä meidän virastollemme paitsi, että nyt on kymmenvuotisjuhlavuotemme myös siksi, että aivan vastikään on julkaistu toinen ulkopuolinen arviointi EFSAn toiminnasta. Ja tällä arviolla on luonnollisesti vaikutuksia järjestömme tulevaan toimintaan ja haluaisin nyt näistä löydöksistä tänään keskustella teidän kanssanne teidän mielipiteenne ovat keskeisiä, kun määritellään suosituksia, jotka tästä arviosta on tullut esiin, ja näin voidaan NEFSAn tulevaisuutta muotoilla entisestään. Yhdessä DG Sankon kanssa 13 marraskuuta järjestämme korkean tason konferenssin, jossa tämä työmme arviointi on merkittävässä roolissa keskusteluissa ja toivottavasti monet teistä pääsette tuolloin Parmaan. EFSAn ulkoisen ulkoiset arvioinnit on peruskirjassamme määrätty. Ja näin tällainen riippumaton arvio työstämme on toteutettava kuuden vuoden välein. Tästä toisesta arviosta sovittiin komission ja EFSAn johtokunnan välillä, jotka molemmat arvioivat ja seurasivat tätä prosessia. Arviointi tapahtui 12 kuukauden aikana ja konsulttiyhtiö Ernst Young oli avoimen tarjouskilpailun jälkeen valittu tämä arvio tekemään. Monet sidosryhmät, MEPit, jäsenvaltiot, komissio, teollisuus, kansalaisjärjestöt, media ja myös myöskin kuluttajajärjestöt olivat mukana ja täyttivät kyselykaavakkeita. Ja todella siis työmme relevanssitehokkuus ovat tässä hyvin merkittäviä ja näille saadaan myös lisäarvoa. Nämä konsultit olivat mukana monissa EFSAn kokouksissa, arvioivat niitä ja vertailivat toim- eri virastojen toimintaan, e, muun muassa EMAan ja ECHA ja myös kansallisiin virastoihin. Ja tämän lisäksi meidän työmme pohjautuvia asiakirjoja arvioitiin. Loppuraportti saatiin siis aiemmin tässä kuussa ja valittomasti tämän jälkeen aloimme kuulemisen yhdessä komission jäsenvaltioiden, EFSAn neuvoantavan foorumin, tiedekomitean, johtokunnan sekä eri edustavan tahon ja henkilöstömme kanssa. Ja suosittelen suositukset luonnollisesti otetaan huomioon. Kaiken kaikkiaan tämä kattava raportti toteaa, että EFSA toimii hyvin ja ähm, toimivaltansa puitteissa puolustaa tärkeimpiä arvojaan. Tietenkin parannustakin tarvitaan, mutta on hyvin rohkaisevaa meille kaikille, että riippumaton taho toteaa sen, että meidän vaikutuksemme erityisesti kaikkein tärkeimmässä tehtävässämme, eli korkeatasoisen asian tuntevan tieteellisen neuvonannon suhteen toimii hyvin. EFSAn todettiin tuoman lisää arvoa elintarviketurvallisuudelle Euroopassa. Samoin on todettu, että e, EFSAn henkilöstön asiantuntemus on hyvin monipuolista ja käsittelemme hyvin monimutkaisia asioita ja hyvin eri aloilla. EFSA näin ollen pyrkii todella toimimaan avoimesti ja läpinäkyvästi. Ja meillä on hyvin voimakas yhteistyökulttuuri näiden tärkeimpien arvojemme ympärillä. Katsomme, että on hyvin tärkeää ja rohkaisevaa myös sidosryhmille, että käytetään erilaisia välineitä. Ja olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että riskiarvioprosessi on avattu tarkkailijoille niin kuin nyt juuri vastikään on tehty. Tehokkuus ja riskiviestintämme laatu on tunnustettu ja e EFSAn panos luottamuksen lisäämiseksi Euroopan elintarviketurvallisuusjärjestelmään on todettu. Yhteistyömme antaa meille hyvin paljon korkeatasoista asiantuntemusta musta. Ja tämä on tietenkin vielä parantunut viime vuosien aikana. Tietenkin tiedon kerääminen on äärimmäisen tärkeä osa riskiarviointia ja tässä tietenkin olemme riippuvaisia yhteistyöstä jäsenvaltioiden kanssa. Eurooppa on edistynyt tällä alalla hyvin paljon viime vuosina ja komissio ja kansalliset riskinhallinnoijat, niiden käytössä on nyt koko joukko Euroopan laajuisia monitorointikertomuksia esimerkiksi tärkeistä tärkeistä kansanterveyskysymyksistä, kuten esimerkiksi tietyt zoonoosit, eläintaudit tai mikrobiresistenssi tai dioksiinit ja torjunta-aineet, tai torjunta eri tarvikkeissa. On hyvin tärkeää, että muista, että tiede on hyvin keskeisessä osassa tässä. Ja tiedän, että EFSAn riippumattomuus on ollut erityisesti 2010 vastuuvapauskeskustelussa tärkeä huolenaihe Euroopan parlamentille. Olemme hyvin paljon puuttuneet tähän asiaan viime kuukausina ja haluaisin nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni Envi-valiokuntaa voimakkaasta tuestanne EFSAlle tässä asiassa. Tämä arviointikertomus aivan äh, on täysin selkeä liittyen meidän riippumattomuuteemme. EFSAlla on, ja tässä lainaan, yksi kaikkein kehittyneimpiä ja vakaimpia järjestelmiä. Tämä on hyvin rohkaisevaa mutta me emme luovu tämän asian käsittelystä, koska tiedämme, miten tärkeää on, että työhömme luotetaan. Me tulemme hyvin tiukasti täytäntöönpanemaan tätä uutta politiikkaamme ja täytäntöönpanosääntöjämme, jotka tulivat voimaan viime heinäkuussa. Ja tulemme myös olemaan viestinnässä entistä selkeämpiä. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus, joka liittyy tiettyjen EU-virastojen riippumattomuuteen, tulee olemaan myös ohjenuoranamme ja luonnollisesti Euroopan parlamentin kannat. EFSA on hyvin ylpeä saavutuksistaan oikeutetusti, mutta samalla ymmärrämme, että hyvin paljon tärkeää työtä on vielä tehtävänämme ja että toimintaympäristömme on hyvin kova. Niin kuin tuossa kertomuksessa aivan oikein äh, todetaan, äh, työmme on äh, niin soveltamisalaltaan kuin monimutkaisuudeltaan tulossa yhä vaikeammaksi. Uudet teknologiat ja tieteen kehitys lisäävät epävarmuutta ja riskiarviointimme on myös osittain rajallista. Esimerkiksi kun katsotaan eurooppalaisia kumppaneitamme, Meillä on hyvin tärkeä rooli EFSAlla koordinoimassa esimerkiksi, kun koordinoimme sisäerityshäiriötekijöitä tai vaikkapa erilaisia uusia kemiallisia yhdisteitä. Aivan vastikään eilen tuli uusi tutkimus tiedoksi liittyen siihen, miten tietyt GMOt voivat hyvin pitkällä aikavälillä olla myrkyllisiä ja myös eri torjunta-aineille. Toleranteja. Joka tapauksessa meidän toimintakenttämme on hyvin haastava ja tietenkin nyt kun taloudellinen ympäristö on epävarma, niin meihinkin kohdistuu hyvin paljon painetta ja veronmaksajat haluavat rahoilleen vastinetta. Me haluamme myös toimia näiden odotusten mukaisesti. Mitä sitten tulee ähm, tulevaisuuteemme? Äh, raportissa oli tiettyjä suosituksia. Ensinnäkin meidän on lisättävä avoimuutta meidän läpinäkyvyyttämme niin, että esimerkiksi paneelikokouksemme ovat tarkkailijoille avoimia. Äh, Raportti oli hyvin selväsanainen sen suhteen, että EFSAn on myös toimittava kansainvälisellä näyttämöllä ja näin sen, se voi maailmanlaajuisesti riskiarviointialalla toimia Euroopan äänenä. Kun me pyrimme vastaamaan kriiseihin niin kuin E kriisi Saksassa ja Ranskassa viime vuonna, niin tätä työtä pidetään hyvin tärkeänä ja halutaan meiltä yhä aktiivisempia roolia niin, että havaitsemme tulevat riskit ennen kuin ne tulevat katastrofeiksi. Tiete- tieteellisen yhteistyömme on arvioitu olevan varsin tehokasta, mutta meidän on vielä pantava yksi vaihde lisää tähän työhömme. Näin voimme käyttää hyväksemme olemassa olevaa asiantuntemusta jäsenvaltioissa ja parata niiden riskiarviointikapasiteettia. Nyt meidän täytyy miettiä uusia työtapoja ja välineitä, kuten harjoitteluohjelmat ja asiantuntemuksen vaihto. Ja tällainen ajatus Euroopan riskiarviointiyhteisöstä olisi tässä taustalla. Samoin halutaan, että lisäämme tieteellisen panoksemme käyttökelpoisuutta. Esimerkiksi jotkut asiakirjoistamme voisivat olla käyttäjäystävällisempiä. Tämän lisäksi meidän täytyy, mitä tulee ähm, viestintään toimia entistä paremmin on myös uutta lainsäädäntöä ja niin kuin totesin, me olemme lisänneet tehokkuutta viimeisten puolentoista vuoden aikana uudelleen järjestelmällä toimintoja, me Kuitenkin tämä ei vielä riitä. Paneelimme toimivat hyvin tehokkaasti, mutta monet asiantuntijat ovat varsin kovan taakan alla, ihan kun ajatellaan heiltä vaadittavaa rutiinityötä. Ja meidän täytyisi nyt keskittyä asiantuntijoidemme asiantuntemukseen, koska näin saamme työssämme parhaan hedelmän. Ja tämän lisäksi meidän täytyy lisätä, parantaa EFSAn tieteellistä toimintatapaa entisestään. Muun muassa Euroopan parlamentti on pyytänyt meitä toimimaan myös tuke, tukemalla entistä paremmin kansallisia, kansallisia tiedejärjestöjä. Ja ensi vuodesta eteenpäin meidän on näin toimittava. Ja me todella toivomme teidän tukeanne, tarvitsemme lisää voimavaroja. Kun ajatellaan nyt, että EFSA on ollut olemassa kymmenen vuotta, voidaan sanoa, että kyllä tieteestä on aivan oikein tullut hyvin kriittinen elementti, kun puhutaan EUn elintarviketurvallisuuspolitiikasta. Meillä on merkittävä vastuu ja olemme sitoutuneet tämän vastuumme hoitamiseen ja tiedämme, että meillä on merkittäviä kumppaneita, kuten te, ja haluamme vastata Euroopan kansalaisten odotuksiin. Jos teillä on kysymyksiä, vastaan mielelläni. Kiitos. Kiitoksia tästä esityksestänne. Kiitos EFSAn työstä ja todella siis kymmenen vuotta Efsa Äkkiähän se aika menee. Tässä on nyt tullut muutamia puheenvuoropyyntöjä. Annan kollegoille puheenvuorot. Ensimmäisenä kollega Pete Liisen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän EFSAn johtajaa tästä työn kuvauksesta. Se, mitä puheenjohtaja Matias Krote sanoi, on aivan totta. EFSA tekee tärkeää työtä ja antaa kriiseissä myös jäsenvaltioille tärkeää tukea. Olen havainnut, että EFSAn asiantuntijat esimerkiksi EHE-kriisin aikana, joka oli meillä Pohjois-Saksassa hyvin vaikea, niin EFSA antoi tärkeää tukea, kun etsimme tämän aiheuttajaa, joten EFSA tulisi mielestäni vahvistaa eikä suinkaan heikentää. Katson, että Mm, tulisi ehkä kertoa entistä paremmin siitä, miten näitä ongelmia hoidetaan. Tässähän puhuttiin hyvin paljon siitä, kuka voisi johtaa EFSAn hallintoneuvostoa. Euroopan parlamenttikin puuttui tähän, mutta sitten nämä tiedotusvälineet jo unohtivatkin asian. Eli sellainen skandaali, joka hoidetaan siististi, ei enää kiinnostakaan ketään. Joten kyllä todella olemme myös vastuussa siitä, että EFSA saa tällaisen positiivisen imagon. On joitain kulmakiviä, jotka ehkä ovat voineet äh, vahingoittaa EFSAn mainetta. Sille te ette voi mitään, mutta jos esimerkiksi hallintoneuvoston puheenjohtaja vaihtaa äh, sellaiseen instituutioon, äh, joka siirtymä ei ole sovelias ja sääntöjen mukainen, niin meidän on toki puututtava asiaan niin kuin teimmekin. Yksi ihan konkreettinen asia, joka olisi lähellä sydäntä, niin toivoisin, että huolehti sitten entistä paremmin pk-yrityksistä elintarvikealalla. Meillä on hieman sellainen vaikutelma, että niistä ei oikein huolehdita. Niillä ei ole Nestlen tai Ferreron kaltaisia suuria osastoja, jotka tästä huolehtivat, ja siksi olisi tärkeää, että EFSAn työntekijöillä olisi avoin korva ja että, ne kertoisivat, että he kertoisivat PK-yrityksille, missä mennään silloin, kun PK-yrityksiin myös toimet vaikuttavat. Siksi ö, olemme päättäväisesti ajaneet sitä, että EFSAn johtokuntaan saataisiin PK-yritysten edustaja. Sitten kun puhutaan lisäarvon tuottamisesta, niin minulla on sellainen käsitys, että näitä lisäarvoprofiileja EFSA ei ole halunnut koska esimerkiksi tiede, tiedemiehet ovat todenneet, että ei voi sanoa, mikä on liikaa rasvaa tai liikaa sokeria. Kyse on aina yksittäistapauksista ja kokonaisravinnosta. Voisitteko vahvistaa tai kiistää tämän? Onko EFSA todennut, että tällaisia, tällaisia ravintoprofiileja ei ö, voida tehdä? Kiitos. Keräämme tässä nyt hiukan kysymyksiä ja sitten saatte vastata. Täällä on myös kameroita paikalla. Seuraavan puhujan kollega Le Pagein kutsusta France 3 kanava, ellen ole väärässä kyllä. Ja he ovat täällä todella tänään kuvaamassa. Samoin täällä on myös Observateur-kanava paikalla. Le Page. Merci, merci, monsieur le Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvää toiminnanjohtaja, siitä, että olette tulleet tänne kertomaan meille tilanteesta virastossanne ja toivomuksistanne. Avoimuus, transparenssi, kaikki tämä tietenkin menee oikein hyvään suuntaan. Olen iloinen, kun olette itse iloinen siitä, kuinka virasto toimii ja siitä, mitä Ernst et Jung on kirjoittanut kertomuksessaan joitakin kuukausia sitten. Hyvä toiminnanjohtaja, kaksi kysymystä. Ette varmaankaan niistä ylläty, kun otetaan huomioon eilen julkaistu tutkimus, joka koskee GM-organismia n 603 joka on virastossa tutkittu. Ja tehän muistatte itsekin, että se koski kasvimyrkkyä Roundup myöskin arvioitiin tässä. Kaksinkertainen kysymys. Haluaisimme tietää, miksi sillä, samalla kun direktiivi 2018 edellyttää pitkän aikavälin suoria ja välillisiä vaikutuksia ihmisen terveydelle mitään tutkimusta ei vieläkään ole tällaista vaadittu. Tietenkään tämä ei ole EFSAn työtä, tästä olemme yhtä mieltä, mutta olisitte voineet tietenkin vaatia GM-tuotteilta. Voisitteko kertoa, miksi tällaista ei ole vaadittu? Toisekseen sanoitte, että aioitte pyytää toisen asiantuntijan lausunnon tästä tutkimuksesta. Tämä on aivan loogista, mutta ei ole loogista se, että ne, jotka ovat tätä NK603 asiaa tutkineet, että he tekevät myös tämän vastatutkimuksen, koska jos he tämän maissin hyväksyivät tehtyjen tutkimuksen, tutkimusten perusteella, niin eihän sitten voida laittaa samaa tahoa arvioimaan omaa työtään. Joten aivan eettisessä mielessä ja entisessä hengessä, missä itsekin puhuitte, ja kun otetaan huomioon viimeisten 18 kuukauden uudistukset, haluaisin tietää, kuinka aiotte perustaa paneelin, joka olisi täysin riippumaton niistä, jotka ovat ensimmäisen arvion tehneet. Tästä NK63 vielä haluaisin lopuksi sanoa, että enemmän kuin koskaan tarvitsemme voimakasta asiantuntijuutta Euroopan tasolta. Kansanterveyskysymykset ovat yhä kasvavia nyt vielä ehkä enemmän talouskriisin aikana kuin ennen, ennemmin. Eurooppalaiset heidän perheensä kärsivät erilaisista syövistä ja muista vakavista taudeista, jotka herättävät paljon kysymyksiä. Monet näistä sairauksista liittyvät ympäristökysymyksiin ja me luotamme virastoon niin, että se auttaisi meitä kaikkia yhdessä parantamaan talo- kansalaisten terveyttä ja elinolosuhteita. Kiitos. Sitten Prodi. Grazie, signora. Kiitoksia johtaja Giselle Lönelle tästä esityksestä. Kysymykseni liittyy näihin, näihin endokrinihäiritsejiin auneisiin näihin hormonaalisiin haitta-aineisiin ja tiettyihin tuotteisiin, jotka ovat geneettisesti muunneltuja. Eli yhdyn edellisiin kysymyksiin ja haluaisin vielä puhua näistä ravitsemuksellisista profiileista. Me voisimme antaa merkitystä näille yksittäisille annostuksille ja merkinnöille alintarvikkeissa ainoastaan siinä tapauksessa, että voimme viitata kokonaisvaltaiseen ruokavalioon. Ainakin viikkotasolla pitäisi päästä tasapainoon. Voiko EFSA harkita tätä omassa, omissa valtuuksissaan? Sitten toinen kysymys koskee koskee näitä elintarvikkeiden pois heittämisiä ja eräpäiviä. Meillä on menettely, joka kyllä huomioi kuluttajaa, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että menettelyn kautta helposti, helposti tuhlataan elintarvikkeita. koska eräpäivän koittaessa elintarvikkeet on heitettävä pois. Haluaisin kysyä, onko EFSAlla tarkoituksena tehdä tutkimuksia, jonka kautta voitaisiin tehdä ehdotuksia niin, että rajoittamatta elintarviketurvallisuutta voitaisiin kuitenkin välttyä elintarvikkeiden tuhlaamiselta. Kiitoksia. Kiitos. Sitten kollega Kartikali Jotar. Ja, well. wel. Eh, Kiitoksia. Ihan näin alkuun haluan toivottaa Islannin lämpimästi tervetulleeksi tänne. Olen todellakin sitä mieltä, että on olemassa eroja EFSAn välillä sellaisena kuin se oli seitsemän vuotta sitten ja nyt. Ja varmaankin se on seurausta siitä, että me jatkuvasti voimme olla avoimessa yhteistyössä keskenämme. Paljon edistystä on saatu aikaiseksi ja myös riippumattomuuden alueella varmasti myöskin näin on. Meillä on kaksi kysymystä näistä kysymyksistä, joista te teette tieteellistä tutkimusta tulevaisuudessa. Juuri totesitte, että <clears throat> äskettäisten tietojen mukaan NK603 geenimodifioidusta maissista. Aiotte arvioida näitä tutkimuksia, en aio toistaa sitä, mitä tässä edellinen kollega juuri totesi, mutta minulla oli myös tämä kysymys siitä asiasta. Ja sitten on toinen aine, josta totesitte, että se aiotaan uudelleen arvioida. Se koskee bisphenol Ata. Äskettäin on tehty 217 tutkimusta, jonka mukaan 202 osoittaisi, että se saattaa aiheuttaa kansanterveydellistä vaaraa. Olen myös tiedemieltä kuullut, että tällainen minimiraja on asetettu, mutta että sitä ei sovellettaisi näihin hormonaalisiin haitta-aineisiin. Mitä aiotte tässä suhteessa tehdä? Tiedän, että hyvin usein nämä tutkimukset kestävät valtavan kauan, jos halutaan saada hyviä tuloksia, niin se merkitsee myös sitä, että aikaa kuluu. Eli molemmissa näissä tutkimuksissa, siis genimodifioidussa maisissa NK603, kuten bisphenol A, minulla on kysymys teille siitä. Ai, koko EFSA jossain tietyssä vaiheessa sitten, kun nämä asiat ovat esillä, antaa jonkunnäköisen suosituksen. Pitäisikö se näin tehdä? antaa suosituksen komissiolle, jotta otettaisiin käyttöön ajoittainen käyttökielto tai muunlainen kielto. Onko se mahdollista EFSAn tehdä? Jos on, niin miksi se tehtäisiin näiden aineiden kohdalla tai miksi ei? Ja toinen kysymykseni on, että jos sanotte, että näiden aineiden kohdalla näin ei tehdä, niin onko silloin EFSassa joku sellainen säännöstö, jolloin tällainen vahva viesti välitetään komissiolle. Voisitteko ilmoittaa sitten, että missä vaiheessa näin tapahtuisi? Kiitoksia. Kiitoksia sitten karl Florence. Kiitos. Minä en ole ollenkaan asiantuntija tässä asiassa, mutta minulle on ilmoitettu, että joitain vuosia sitten ennen teidän aikaanne toteutettiin tiettyjä arvioita ja asiantuntijakertomuksia – asiantuntijoiden taholta, eh, joiden uskottavuus oli pahasti kärsinyt, koska heillä oli tiettyä, tiettyjä sitoumuksia teollisuuteen. Tässä voin todeta sana Yhdysvallat. Mutta miten te toimitte niiden arviointien ja tutkimusten suhteen, joita tuolloin tehtiin? Onko niin, että nämä edelleen jatkuvat? ovat voimassa. Olen tällaista teollisuudelta kuullut. Ja onko teollisuudella näin reilua mahdollisuutta esimerkiksi kääntyä puoleenne kirjallisesti ja kysyä näistä? En minä nyt tässä aio kaikkea heittää nurin niskoin, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että vakavasti otettavat yritykset eivät saa teiltä vastauksia. Jos sanotte, että tämä huolenaihe on täysin väärä, niin hyvä niin. Mutta on syntynyt vaikutelma, että on tällainen suojamuuri ympärillänne. Eihän nyt, ei nyt voi ajatella, että kaikki teollisuuden edustajat ovat jotenkin epäilyttäviä. Kiitos. Kiitos Karl-Heinz Florence. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten nyt voitte vastata kysymyksiin, joita tässä on esitetty. Olkaa hyvä. Thank you very much. Thank you for your uh, question. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Liiseä siitä, mitä sanoitte tästä tärkeästä työstä, mitä EFSA tekee. Kiitoksia myös siitä, että kerroitte tästä asiasta, joka koskee sen tukea Saksalle. Tässä tietyssä asiassa mainitsit erityisesti sen, että meidän pitäisi kiinnittää huomiota VK-yrityksiin. Ja anna osvittaa sille tielle, miten huolet pitäisi ottaa huomioon. Esimerkiksi niin, että voitaisiin osallistua jo EFSAn johtokunnan työhön. Kuten tiedätte, johto johtokunnan koostumus EFSassa on määritelty perusasetuksessa. Meillä on hyvin erikoislaatuinen johtokunta siinä mielessä, että meillä ei ole jäsenvaltiosta edustusta. Meillä on 15 jäsentä mukaan lukien yksi komission edustaja ja heidät on nimitetty heidän asiantuntijansa ammattijuutensa perusteella elintarvikeketjussa. Meillä on neljä henkilöä, joiden tausta on elintarvikeketju alalla, joten tässä mielessä teidän ehdotuksenne voitaisiin huomioida tulevaisuudessa. On tärkeää sanoa, että että kiinnitämme huomiota tähän työhön siinä mielessä, että otamme vastaan aika paljon hakemuksia. Kaksi kolmasosaa josta me liittyy näihin säänneltyihin tuotteisiin. Saamme asioita näiltä yrityksiltä tehtäväksi. Tämä on asia, jota ei välttämättä ollut olemassa silloin, kun EFSA perustettiin, vaan se on kehittynyt ajan myötä ja se on tärkeää, kun ajatellaan kansalaisten suojelua ja myös kasvua ja kilpailukykyä. Teemme työtä täällä niin, että olemme varmoja siitä, että meillä on kunnollista vuorovaikutusta ja tähän liittyy myös herra Lorentsin kysymys. Ymmärrän kyllä kysymykseenne siinä valossa, että samalla kun EFSAn pitäisi tuottaa riippumatonta tiedettä, meidän pitäisi myöskin pystyä käymään kypsää ja kunnollista vuoropuhelua teollisuuden kanssa ja näiden hakijoiden kanssa, jotka lähettävät meille näitä asioita käsiteltäväksi, niin että olemme varmoja, että ymmärrämme toisiamme. Tämä on ennalta edellytys sille, että saamme asianmukaista tietoa ja voi, että voimme olla val- varmoja, että voimme tuottaa tehokkaasti tuloksia. Pidämme tästä kyllä huolen, erityisesti kun ajatellaan tähän, tätä hakemusta vastaanottoa toimista se perustettiin viime vuonna ja olemme nyt varmistamassa sen, että meillä on rakentavaa vuoropuhelua teollisuuden kanssa, jotta voidaan varmistaa tietojen laatu. Samalla tietenkin haluan korostaa sitä, että tieteemme on riippumatonta. Rova Lepage, viittasitte tutkimukseen, johon itsekin viittasin johdannossa. Haluaisin vahvistaa teille, että te tulemme tekemään tämän parissa työtä. Meillä on ollut vasta vähän aikaa perehtyä tähän artiklaan, mutta olemme todenneet, että kyseessä ei ymmärtääksemme ole ainoastaan NK 603 ja glyfosaatti, Roundup uskon, tosin tarvitsen tähän vielä lisää aikaa te, työskennelläkseni tieteellisen johdon ja asiantuntijoiden kanssa, niin uskon kyllä, että voimme tehdä työtä GMO-paneelin kanssa ja myös kasvimyrkkyasiantuntijoiden kanssa tässä yhteydessä on myös mainittu mahdolliset hormonaaliset haittavaikutukset, joten tältäkin alalta tarvitaan asiantuntijuutta. Yksinkertaisesti sanottuna olemme tutkimuksen perehtyneet ja katsomme, millaisia valtuuksia tarvitsemme tämän työstämiseksi. On mahdollista että, ja luultavaa, että tarvitsemme keskustelua tutkimuksen tekijöiden kanssa – myös siksi, että saamme tiettyjä bruttolukuja tämän tyyppisestä työstä meillä onkin jo kokemusta, erityisesti herra Serranin kanssa. Näin tulemme tätä asiaa käsittelemään. Sanoitte, että ei voi ei ole mahdollista, että GM-paneelin asiantuntijoita pyydettäisiin teke- työntekemistä tämän asian parissa, koska he ovat jo tätä asiaa työstäneet, mutta itse asiassa se, mitä heiltä tässä kohtaa pyydetään ei ole, että he antoisivat oman lau- lausuntonsa, vaan, vaan ryhtyisivät uuteen tutkimukseen, niin joka ansaitsee oman huomionsa. Siis tämä ei ole mitenkään ristiriidassa periaatteen kanssa, jonka mukaan asiantuntija ei voi arvioida omaa työtään. Tästä ei ole kysymys, vaan niin kuin joka päivä tehdään, kyseessä ovat uudet tieteelliset tiedot, jotka julkaistaan, ja EFSAn on varmistettava, että se ei kyseenalaista – johtopäätöksiä ja töitä, joita se on jo tällä alalla tehnyt. Sitten näistä kriteereistä, joiden pohjalta GM-organismia arvioidaan, ne on hyvin selkeästi ohjeistossamme kuvailtu. Näitä ohjeviivoja päivitetään ja elintarviketerhoja ja, elin- ja ympäristöriskejä on uudelleenarvioitu ja niitä ollaan uudelleenarvioimassa. OGM-tapauksessa tehdään tapauskohtaisia arviointeja ja tarvittaessa voidaan pyytää lisää tietoja mukaan lukien tutkimuksia, joilla ruokitaan rottia tietyn aikaa. Tämä ei ole mitenkään järjestelmää, tosin 75 prosentissa tapauksista näin käy, joten näin tätä asiaa käsitellään. Haluaisin muistuttaa, että tämä 90 päivän tai kahden vuoden tutkimus on kysymys, jota paneeli on jo pohtinut ja samassa julkaisussa, jossa tutkimus eilen julkaistiin, joitakin kuukausia sitten oli kiinnostava tutkimus, jossa vertailtiin näitä 90 päivän kokeita GM, tuotteilla ja näitä samoja tuotteita myös oli testattu kahden vuoden ajan, ja siinä osoitettiin, että 90 päivän testeillä voidaan ennakoida mahdolliset eh, kielteiset terveysvaikutukset. Mutta jälleen kerran en ole täällä eh, tätä tutkimusta eh, vetämässä yhteen, vaan sitä työtä on tehtävä vakavasti, ja me tulemme työstämään sitä tulemina viikkoina ja kuukausina, ja kuten sanoin, olen aiemmatta yhteyttä tutkimuksen tekijöihin niin, että voimme saada heiltä lisää tietoja. Lepas haluaisin myös kiittää teitä siitä, kun sanoitte, että tarvitaan voimakkaita terveysalan virastoja ja tällaisessa tilanteessa, jossa talous on vaikea asia, meidän on kiinnitettävä huomiota näihin terveys- ja ympäristökysymyksiin. Ei pidä unohtaa sitä, että jos löysäämme kontrollia, niin seuraukset voivat olla äärimmäisen kielteisiä tulevaisuudessa. Bisfenoli Aasta puhuttiin myös käsittääkseni. Nyt olemme arvioimassa uudelleen perustavalla tavalla tätä bisfenoli A-asiaa ja aivan kuten aivan oikein mainitsitte, on useita satoja uusia tieteellisiä julkaisuja kaudelta 2006-2012. Tämä on aika valtava työ, mutta mielestäni sen tekeminen on tärkeää. Tulokset valmistuvat luultavasti toukokuussa 2013 ja sitten riskihallinnassa voidaan tehdä päätöksiä. Aivan oikein asetitte bisfenolin laajempaan kontekstiin, nimittäin näihin niin sanottuihin hormonaalisten haitaineiden kontekstiin. Nämähän ovat aineita, joiden osalta jotkut tiedemiehet ovat maininneet hypoteesin, jonka mukaan niillä saattaisi olla vaikutuksia terveyteemme myös hyvin alhaisella tasolla silloin, kun niillä ei ole mitään vaikutuksia korkeammalla tasolla. Ja tämähän ei ole mitenkään klassinen annostus- ja vastauskäyrä. Ja tätä käytetään kemikaalien riskinarvioinnissa. Tämä on tieteen edustajille hyvin haastava tehtävä. Emme tietenkään ole tässä yksin vaan paljon toimintaa on menossa erityisesti ympäristöpääosastossa ja muissa, muissa virastoissa, kuten EEAssa, Euroopan ympäristökeskuksessa, ja tietenkin me teemme tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan. Mainitsin ympäristökeskuksen myös EMEAn, lääkeviraston ja EKAN ja Non-Food valiokuntien kanssa Hankossa teemme yhteistyötä. Saimme Hankolta juuri uuden valtuut, tuksenkin ja uuden mandaatin tehdä työtä hormonaalisten haitta-aineiden kanssa elintarvikkeiden ja rehujen yhteydessä. Tätä meiltä pyydettiin ja, ja maaliskuussa ensi vuonna pitäisi olla tieteellisen komitean tulokset valmiina. Silloin voimme kuvailla tieteellisen tiedon tasoa tässä asiassa. Erityisesti seuraavissa asioissa. Millaisia tieteellisiä kriteerejä voidaan käyttää, kun määritellään hormonaalisia haitta-aineita? Ovatko toksikologiset testit, joita tänä päivänä käytämme, ovatko ne asianmukaisia? Voidaanko niillä havaita mahdolliset haittavaikutukset? joita näillä aineilla voi olla. Ja lisäksi annamme mahdollisia muita suosituksia. Tämä on aika haastavaa, koska epävarmuuden taso on korkea. Tämä on hyvin ristiriitainen asia. Ei ainoastaan yhteiskunnassa yleisesti, vaan tieteen edustajien keskuudessa, joten tämä ensimmäinen vaihe on sellainen, jossa kuvaillaan tieteellisen tiedon tasoa ja pyritään helpottamaan toiminnan aloittamista. Tämä on erityisen tärkeää sankopääosastossa kasvimyrkkyjen osalta. Tuollahan neuvoston kanssa olette hyväksyneet asetuksen, jossa pyydetään komissiota tekemään ehdotuksia, jotka liittyvät torjunta-aineiden hormonaalisista haittavaikutuksista tätä komissio on todella pyytänyt meiltä. Luulenpa, että herra Lorenzin kysymyksen jo tässä käsittelinkin. Ehkä herra Prodin kysymykseen seuraavaksi. Sehän liittyi tähän tutkimukseen, jos tarvitsette vielä lisätietoja, niin voin tietenkin palata siihen vielä. Niin Bisfoin oli Aasta vielä tämä väliaikainen kielto jäi käsittelemättä tällä hetkellä meidän tietääksemme. Tietenkin tämä riippuu työn tuloksista, mutta niin onhan tärkeää tietää, että mitään tieteellistä todistelua ei ole vielä olemassa, jonka mukaan pitäisi täydellisesti kieltää tämä tuote, mutta on, on todella tärkeää sanoa, että vaikka että vain varmastikin tulemme antamaan riskihallintoon, mikäli havaitsemme vaikutuksia. Tietenkin viimeinen vastuu päätöksestä on riskinhallinta portaalla ja siihen lukeudutte myöskin te Euroopan parlamentissa. Ja, vielen dank. Kiitos oikein paljon. Näin tämä keskustelu on saatu päätökseen. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty. Ne kollegat, jotka ovat paikalla, esittivät kysymyksiä. Näin myös joitain tiedemiehiä tuolla yleisön joukossa. Ja mediatkin olivat kiinnostuneet, joten näin ollen voimme varmasti olla tyytyväisiä, että kiinnostusta riittää työ ei suinkaan pääty tähän. Tänä vuonna juhlitaan EFSAn 10-vuotista taivalletta. Toivotan teille kaikkea hyvää. Ja 18 syntymäpäivään on hieman vielä aikaa, mutta voin luvata, että seuraamme työtänne myönteisen kriittisessä hengessä. Ja reilussa hengessä. Se ei viime viikkoina ja kuukausina aina ehkä näin ole ollut, mutta toisessa valiokuntakokouksessa vastikään totesin, että olemme kriittisiä, mutta reiluja. Ja tämä koskee kaikkia virastoja. Voimme olla ylpeitä virastoista, me joskus unohdamme, että ne ovat riippumattomia ja useinkin viitataan siihen, että tieteen on oltava riippumatonta ja asiantuntijoiden on oltava riippumatonta. Tämähän on aivan välttämätöntä, mutta Voihan tähän myös lisätä, että usein ollaan veitsen terällä, koska on asiantuntijoita, jotka toki ovat verkostoituneet ja haluamme ne parhaat voimat ja kyvyt käyttöön. Eli ympäri mennään ja yhtään, yhteen tullaan. Ja me jatkossakin toimimme kriittisesti, mutta reilusti virastojen kohdalla. Toivotan teille kaikkea hyvää jatkossa ja tänään varmasti on tullut selväksi, että kovasti vielä työtä on edessä. Ja uudet teknologiat, uudet aineet, uudet tuotantotavat luonnollisesti tulevat EFSAn tielle jatkuvasti. Kiitos siitä, että tulitte tänään keskustelemaan kanssamme. Kiitos. Vielleicht möchte der interessierte wissen. Ehkäpä voisitte arvoisat äh, asiantuntijamme ja kameratiimit myös jatkaa keskusteluanne tuossa salin ulkopuolella. Me nimittäin haluaisimme nyt aloittaa seuraavan esityslistan kohdan käsittelyn, nimittäin keskustelun Euroopan ympäristöviraston johtajan Jackie McLeodin kanssa. Mukavaa, että olette tullut vieraksemme ja että meillä on tilaisuus keskustella virastonne työstä, mitä on tulossa ja ehkäpä myös hieman siitä, mitä on tapahtunut. Joten olkaapa hyvä, Jacqueline McLeod. Thank. Thank you very much for this opportunity. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta saada tulla tänne vaihtamaan näkemyksiä keskuksemme toiminnasta ja varsinkin siitä, millä tavalla se tukee parlamentin työtä ja jäsenvaltioiden. Meidän varmasti kaikilla on yhteinen tavoite, kun pyrimme takaamaan turvallisen ja terveellisen ympäristön Euroopan kansalaisille. Ja nämä kaksi virastoa, jotka tänään ovat olleet täällä, EFSA ja ympäristökeskus, ovat sellaisessa asemassa, että joskus on vaikea yhdistää niiden kahta aivan erilaista näkemystä, mutta kuten täällä sanottiin, yhteistyötä me teemme ja näin teemme varsinkin näissä hormonaalisissa haitta-aineissa, joten aion tehdä työtä tässä suhteessa tulevaisuudessa. Lisäksi haluaisin kiittää kahta edustajaa, jotka ovat mukana hallintoneuvostossa, Henry ja Skuulasia, jotka ovat täällä linkkinne ympäristökeskukseen. No hyvin nopeasti viime kuukausien ajan, se mitä olemme pyrkineet tekemään viime kuukausien ajan, olemme pyrkineet tukemaan valiokuntien ja varsinkin esittelijöiden tukea. Olemme tarjonneet tukea seitsemän toimintaohjelman puitteissa, eri biodiversiteettiin liittyvissä näkökulmissa, luontokemikaalit, voimavaratehokkuus ovat tällaisia aiheita ja mielellämme olemme mukana myös puheenjohtajan aloitteessa saada aikaiseksi koordinoidumpi lähestymistapa, jossa tuemme esittelijöiden ja virastojen työtä. Lisäksi haluaisin kiittää valiokuntaa varsinkin siitä, että olette jatkuvasti minua tukenut tässä vastuuvapausprosessissa, jonka tulokset saatiin eilen äänestyksessä. Ymmärrän, että tässä on eroavaisuuksia, mutta ymmärsin, että tuen sain kuitenkin, koska niin paljon äänesti puolesta. Kuten tiedätte, keskus on itse arvioimassa nyt itseään tällä hetkellä. Kovi tekee tämän arvion ja saatte tämän loppukertomuksen sitten joskus vuoden 2013 alussa. Muiden valiokuntien tukemisessa me tarjoamme tukea myös liikenne- ja maatalousvaliokunnille ja meillä on paljon erilaisia kokouksia eri maissa, esimerkiksi Kyproksella. Tuemme myös useita teistä kansainvälisissä yhteyksissä sekä ennen että tapahtuvien aikaan esimerkiksi Durbanissa tai Rio plus 20. Rio plus 20 keskuksemme oli muiden toimielinten kanssa rintarinnan viemässä eteenpäin sitä työtä, joka täällä Euroopassa on tehty. Mikä on todellakin sen ytimessä, mitä täällä pyrimme tekemään Euroopassa. Se on ikään kuin neljäs demokratiapilari. Tieto ei enää ole mitään kaapissa säilytettävää, vaan se on tietoa, jota te lainsäätäjänä käytätte, jonka avulla voitte sitten kehittää tätä lainsäädäntöänne ja tehdä päätöksiä. Tällainen yleinen globaali tunnustaminen on sellainen asia, josta voimme olla tyytyväisiä ja monet YK-jäsenvaltiot pitävät meitä tässä suhteessa johtotähtönä ja johtotähtenä myöskin kansainvälisissä kysymyksissä meidät on tunnustettu sekä työstämme Euroopan maanseurantaohjelmassa, kuten myöskin maailmanlaajuisessa maahavainnointijärjestelmässä tekemästämme työstä. Ja sitten kun olemme tuottaneet tätä tietöntä, tiettömien alueiden kartastoa, Ehkä kaikkein tärkein kohta tässä Euroopan maanseurantaohjelmassa on se, että jatkamme keskustelujamme monivuotisen rahoituskehityksen puitteissa ja jäsenvaltiot vihdoin näkevät, että ne kykenevät ottamaan mukaan paljon asioita, joita ne tekevät tavallisen raportointi- ja monitorointijärjestelmän sisällä. Eli tämä validointi on asioita on tuettu voimakkaasti Lisäksi aiomme hyödyntää jäsenvaltioiden omia komponentteja, joilla voidaan varmistaa se, että jatkuvasti ollaan yhteydessä tähän geospatiaaliseen tietoon, sillä tämän tyyppiseen tietoon pääsy on usein rajoitettua Lisäsi vuoksi eri jäsenvaltioissa. Eli jälleen kerran virastomme voivat tarjota sellaisen palvelun, jota kansallisesti ei ole saatavilla. Sitten kun katsomme asiaa eteenpäin, niin olemme lähettäneet teille työohjelmamme vuodelle 2013 ja haluaisin edelleenkin toistaa kiitoksemme siitä, että tuitte meitä budjettineuvotteluissa, sillä kun meillä annetaan yhä enemmän tehtäviä lainsäädännön puitteissa, kuten myöskin vuoropuhelussa komission palveluiden yksiköiden kanssa, niin nämä lisäresurssit ovat erityisen tervetulleita varsinkin ympäristö, ilma- ja ilmastokysymyksissä. Meidän prioriteettimme ovat ilmaan liittyviä ensinnäkin, toiseksi ilmastonmuutoksen lieventäminen ja siihen sopeutuminen on toinen tällainen etusijalle asettava kysymys. Voimavaratehokkuus, vihreä talous, ekojärjestelmät ja sitten luonnollisesti se, että seurataan sitä, miten kaikki saadaan toimimaan tehokkaammin e-governmentin avulla, tietotekniikan ja monitoroinnin avulla. Yhä enemmän keskuksemme tekee työtä omien jäsenvaltioidensa kanssa, jotka, joita on enemmänkin kuin EU 27. Balkanin alueella, Länsi-Balkanissa, Pohjois-Navalla, Välimerellä ja tietysti myös Venäjän lähialueilla. Hyvin nopeasti kertoisin myös näistä joistakin tärkeimmistä asioista, joita tänä vuonna on tapahtunut, koska mielestäni ne ovat oleellisia, kun tarkastellaan sitä kriittistä vuoropuhelua, jota käydään voi, onko meillä rahaa ympäristöön. Ja haluaisin näin alusta lähtien kertoa, että me emme voi, meillä ei ole varaa olla miettimättä ympäristöä. Ilmanlaatu siis. Itse asiassa me vastaamme tietojenkeruusta tässä suhteessa kautta Euroopan. Ensi maanantaina esittelemme viimeaikaisimmat tulokset ja osoitamme jälleen kerran, että me emme ole todellakaan päässeet WHO-tavoitteisiin monissa maissa joissa, ja joidenkin saasteiden kohdalla. Viime vuonna kertomuksenne tarkoitti katseli sitä, minkä verran haittaa aiheutuu terveydelle ja ympäristölle. Kun katsotaan 10 000 eniten saastuttavaa kohdetta Euroopassa, niin nähtiin, että 169 miljardia euroa olivat nämä kokonaishaitat. Ja puolet siitä tulee 199 kohteesta. Se teollisuuden ala, joka minun kanssa tekee yhteistyössä, on itse tunnustanut sen, että olemme osoittaneet sormella juuri niiden kaikkein tehottomimpia kohteita. Lisäksi olemme työskennelleet komission ja jäsenvaltioiden kanssa läheisessä yhteistyössä, kun olemme pyrkineet katsomaan kansallista päästörajadirektiiviä, e eurooppalaista päästörekisteriä ja tukeneet strategiaa ja sen uudistamista. Vaikka jäsenvaltioista tuleekin paljon painostusta näiden lisävaatimusten suhteen, niin minusta tämä on selkeästi alue, jossa meidän täytyy toimia tiukasti ja todeta, että meillä on vielä pitkä matka kuljettavanamme. Työskentelemme ilmansaasteiden kaukokulkeutumisdirektiivin parissa myöskin intensiivisesti Venäjän federaation, USA ja Kanadan kanssa ja pyrimme saamaan miltei reaaliaikaista ilmanlaatun valvonta dataa näistä maista. Mielestäni on hyvä, että nämä maat ovat halukkaita vaihtamaan tietoa joskus aika arkaluontoisistakin asioista kanssamme. Kansalaisille on tärkeämpää se, mitä tapahtuu heidän asuinalueellaan, otsonin suhteen, miten ne hiukkaset kuinka paljon hiukkaspitoisuutta on kaupunkialueella. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä kansalaisille. Olemme kovin lähteneitä siitä, että yhdessä jäsenvaltioiden kanssa olemme ryhtyneet pilottihankkeeseen eri kaupunkien kanssa. Berliini, Dublin, Madrid, Malmö, Milani, Praha, Ploesti ja Wien ovat näitä kaupunkeja. muitakin on tulossa. Tavoitteena on parantaa lainsäädäntöä ja pilottihankkeet, joita me teemme, pyrkivät katsomaan paikallisia päästöinvent- päästömääriä, niiden ylittämisiä ja valvomaan julkista tietoa, jota tästä, tiedosta, jota tästä haitasta on. Tämä on tärkeää. Kansalaisten pitää tulla nähdä, mikä on eurooppalaisten toimielinten tarjoama lisäarvo arkipäivän elämässä. Melu on toinen asia, josta kansalaiset ovat kovin tietoisia ja tietävät, mitä terveysvaikutuksia sillä on. Ja tässä jälleen kerran tämä innovatiivinen kartoittamisemme edesottaa sitä, että voimme tukea paikallisia organisaatioita ja muita ryhmiä, jotka haluavat valvoa melumääriä liikenteessä, varsinkin lentokentillä ja muilla alueilla. Ja tätä varten olemme tuottaneet tällaisen sovelluksen, jonka voidaan laittaa älypuhelimiin. Se on kaikkein hienostuneimpia melunvalvontainstrumentteja. Olemme jo saamassa siitä hyötyä, kun paikallishallinto tarjoaa meille takaisin tietoa, jonka sitten voimme kartoittaa ja näin saada aikaiseksi paljon realistisemman meluprofiiliin sen suhteen, missä ihmiset asuvat ja joissa uutta infrastruktuuria suunnitellaan. Ilmastonmuutoksesta, kuten monet teistä tietävät, me olemme läheisessä yhteistyössä sekä ilmasto- ja ilmapolitiikassa olen, meillä on tietokanta tässä suhteessa, jota käyttää yhä enemmän. Tietysti meillä on myös tämä EUn kasvihuonekaasukertomus, jonka koostamme vuosittain. Ja yhä enemmän olemme mukana myös Euroopan päästökauppajärjestelmässä, jossa katsotaan hiilidioksidipäästöä autoissa ja kuorma-autoissa. Ja kaiken tämän avulla me olemme aika mielenkiintoisessa asemassa, jossa voimme tarkastella koko kenttää ja katsoa sitä, mitä tarkalleen ottaen tapahtuu. Tietysti nyt puhutaan myös ilmailusta ja käydään myöskin merialueen päästöistä kysymys. Ja sitten kysymys on myös siitä, millä tavalla voidaan varmistaa, että tietomme ovat korkealaatuisia. Meillä oli ensimmäinen neuvottelukierros, jossa katsottiin näitä pohjavuosia ja varmistauduttiin siitä, että tietoa laadukasta jäsenvaltioista saadaan. Alun perin vain 50 prosenttia oli riittävän laadukasta, joten meillä on vielä valtavasti työtä tehtävänämme, kun puhutaan päästökauppajärjestelmän ei-kaupatusta osasta. Mielestäni on kuitenkin tärkeää, että jatkamme tällä linjalla, koska se on oleellista, jotta unionin ponnistukset ja jäsenvaltioiden ponnistukset kansainvälisesti katsoen olisivat uskottavia. Eli laatu on ehdottomasti aivan keskiössä. Myönteistäkin tietoa kasvihuonekaasupäästöistä viime analyysistä olemme saaneet nähdä, että kokonaispäästöt ovat vähentyneet 2,5 prosentilla 2011, vaikka hiilen kulutus on kasvanut ja BKT kasvanut. 15 jäsenvaltion päästöt ovat laskeneet 3,5 prosentilla vuodesta 2010-2011. Eli pääsemme kioton tavoitteisiin, mutta samalla täytyy pitää mielessä se, että jotkut niistä syistä näihin vähennyksiin oli esimerkiksi leudompi talvi, joka johti siihen, että lämmitysaineita tarvittiin vähemmän. Autosta saavat uutiset ovat mielenkiintoisia kun katsotaan uusia autoja, niin nähdään, että eurooppalaiset yhä enemmän ostavat vähäpäästöisempiä, energiatehokkaampia autoja. Nähdään, että keskimäärin CO2-päästöt ovat laskussa. Ja tietoita olemme saaneet jäsenvaltioilta osoittaa, että autovalmistajat melko pitkälti ovat pääsemässä EU-tavoitteisiin. Eli keskimääräiset CO2-päästöt oli 135,7 grammaa kilometriä kohti. Se ei ole vielä riittävästi. Se on kuitenkin 4,6 grammaa vähemmän kuin vuonna 2010 ja 3,3 prosentin vähennys. Se, mitä tässä tehdään näillä tiedoilla, on, että saamme huomattavasti kattavamman analyysin, jossa sitten voitte nähdä ihan tarkalleen ottaen, mitä se tarkoittaa. Kun sitten puhutaan mukautumisesta, edelleen siis ilmastokysymyksistä, olemme yhdessä komission kollegoiden ja luonnollisten jäsenvaltioiden kanssa tuottaneet erittäin innovatiivisen digitaalisen alustan Climate Adaptin, jossa sitten jaetaan hyviä käytäntöjä sen suhteen, miten maat toimivat, miten, missä ne ovat epäonnistuneet, missä ne ovat menestyneet. Ja osoitetaan, että kaikilla hallinnon tasoilla Ihmiset todella tarvitsevat tietoa ilmaston sopeutumisesta ja siitä, mitä pitäisi tehdä. Tämä tietojen vaihto suhteessa esimerkiksi tulviin ja kuivuuteen ovat erittäin tärkeitä. Biologinen monimuotoisuus, kuten tiedätte, me vastaamme Natura 2000 ja muiden direktiivien arvioinnin tehokkuudesta. Ja nyt pyrimme ensimmäistä kertaa arvioimaan eurooppalaisia ekojärjestelmiä ylipäätään. Miksi me olemme maailmanlaajuisestikin yksi johtavista tahoista tässä suhteessa, kun luomme metodologiaa tähän tarkoitukseen ja käytämme myöskin YK ympäristöjärjestelmää, joka hyväksytään ensi keväänä. Eli Eurooppa on johtavassa asemassa, kun pyritään saada selkeä kuva siitä, mikä on tämä luonnonpääoma, jolle talous rakentuu. Ei saa myöskään unohtaa sitä, että ympäristökeskus yhdessä komission kollegoiden kanssa näkee tarvetta tukea työtämme myöskin naapuruusalueillamme biologisessa monimuotoisuudessa ja luonnonvaroissa. Siellä on valtavasti mahdollisuuksia ja potentiaalia. Ja biologinen monimuotoisuus itse asiassa monilla alueilla on oikein hyvissä kantimissa. Siitä syystä on tärkeää huomioida tämä heti alusta lähtien informaatiojärjestelmien, raportoinnin, ja luonnehdinnan avulla, kuten myöskin kansalaisten osallistumisen avulla. Kun puhutaan vedestä, varsinkin puheenjohtajakaudella aivan tärkeässä asemassa on ollut siirtyminen vesipuitteistokeskustelusta itse asian eh, itse yksityiskohtiin, varsinkin kun huomataan, että meidän täytyy ymmärtää kunnollisesti ekologinen eh, puitteisto ja ymmärtää eri sidosryhmien panokset hyvä liittymäkohta aiempaan keskusteluun on se, millä tavalla hormoniset haitta-aineet otetaan huomioon ja muut aineet, jotka tulevat vesijärjestelmiimme ja juomaveteemme samalla, kun meidän täytyy pohtia sitä, millä tavalla jätevesiin puhdistusjärjestelmät toimivat. Ympäristökeskus tällä hetkellä tarkastelee nimenomaan sitä, mitkä ovat ne kustannukset infrastruktuurissamme, jotta voitaisiin nähdä, millä tavalla haluaisimme hoitaa asian tulevaisuudessa. Aiotaanko käyttää tällaista pehmeää suunnittelua vai aina kovan luokan suunnittelua? No varsinkin vesikysymyksissä meillä on uimavedessä suuri vastuu, koska se on erittäin tärkeä kansalaisille vapaa-ajassa ja terveydessä. Ja tämä on osa se, miten kiinnostuneita myös ihmisiä ovat tästä Meillähän on periaatteessa hyvänlaatuiset uimavedet, mutta järjestelmällisiä epäonnistumisiakin on suhteessa ääriilmiöihin. Lopuksi sitten luonnonvaratehokkuus ja jätekysymykset, energia. Olemme tehneet valtavasti työtä tällä alalla ja meillä on kertomus, jossa puhutaan nimenomaan näistä suuntauksista, joita on tulossa tällä alalla. Ja ehkäpä yksi kaikkein suurimmista varoituslipuistamme on se, että ekojärjestelmän kestävyys, kun luonnonvaroja kysytään yhä enemmän. Ja olemme vakuuttuneita analyysiemme kautta siitä, että ekosuunnittelu ja luonnonvarojen käyttö on Euroopan tulevaisuuden keskiössä. Tämä kertomuskin myös alleviivaa sitä. Ja voimavarojen käytön tehokkuuden parantaminen ei ole välttämättä ainoa ratkaisutapa. Meidän täytyy pohtia sitä, millä tavalla sana kestäväksi tämä ekojärjestelmämme. Se on tärkeää, kun asetetaan tavoitteita myöskin tällä voimavaratehokkuus lippulaiva-aloitteessa. Olemme myös korostaneet niitä paineita, jotka suuntautuvat Eurooppaan, varsinkin kun puhutaan kulutuksesta, siitä millä tavalla käytämme tiettyjä materiaaleja, tuotteita ja palveluita. Onko kyseessä niukat hyödykkeet tai se tapa, millä käytämme infrastruktuuria, mutta vaikuttaa siltä, että yhteiskunnalle koituvat kustannukset eivät heijastu riittävän hyvin hyödykkeiden ja palveluiden kaupassa. Eli selkeä kuilu todellisen kuvan, jonka ymmärrämme, jos haluaisimme puhua suuri, enemmän suuren yleisön kanssa, varsinkin näin talouskriisin aikana. Saattaa olla, että niin yksinkertaisesti ei voidakaan siirtyä sellaista verotusjärjestelmää kohtaan, jossa kunnon hinnoittelu on ytimessä. No, tehokkuus ei ainakaan meitä sinne asti vie pelkästään. Ja meidän täytyy kyllä saada näköinen verouudistus aikaiseksi. Meidän täytyy myöskin parantaa kierrätystä. Täytyy katsoa siitä, mistä materiaalimme tulevat. Ja onko kysymys verouudistuksesta tai siitä, millä tavalla kulutusprofiilia muutetaan. Siitä tämän, siihen tämän keskustelun täytyy todella keskittyä. Olemme tuottaneet tässä suhteessa kertomuksia. Olemme käyneet vuoropuheluita jäsenvaltioiden kanssa siitä, millä tavalla täytäntöön pannaan verouudistuksia, niin että ympäristövero siihen sisällytetään. Olemme aivan selvillä siitä, että voimme saada myös paljon enemmän aikaiseksi jätekysymyksessä. Olemme puhuneet kiinteästä yhteiskuntajätteestä esimerkiksi erittäin paljon. En ole varma, pääsemmekö 2020 tavoitteisimme kierrätyksessä, mutta ainakin täytäntöönpano on tärkeä toimialan kanssa tehtävä yhteistyö. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että onpa kysymys sitten jätteen siirrosta rajojen yli. Me valmistelemme jätteensiirtokertomusta tai se, että olemme peräisin synteettiseltä vuosisadalta, jossa tuotettiin valtavasti kemikaaleja, nyt, nyt, nyt ovat ympäristössämme niin yksi näistä mietinnöstä kertomuksistamme on jo tullut esille. Se koski hormonaista haittaa, että siitä puhuttiin kaksi päivää sitten. Ja toinen, äh, anteeksi, ja siis tämä hormonaista haittaa, koskeva kertomus osoittaa selkeästi ne haitat, jotka kohdistuvat ympäristöön, johon ympäristö joutuu altistumaan, erityisesti eläimet, ähm, äh, kasvit ja kalat ja sammukkoeläimet. Ja tämän loppukertomuksemme, jonka esitämme sitten ähm, joulukuussa, ja se, mitä on opittu näistä varasaadatusjärjestelmistä, niin tämä on asia, jonka haluan teidän muistavan. Kun olen katsonut arsenikkia, lyijyä ja elohopeaa, bisphenol Ata, torjunta-aineita. Tässä voisin esittää hirvittävän pitkän luettelon mukaan lukien perkloriini, etyleeni. Niin nämä ovat ne tärkeät aineet, jotka otetaan huomioon, koska ne vaikuttavat meidän terveyteemme ja ekojärjestelmien terveyteen. Meidän näkemyksemme vaaroista on edelleen aivan liian eristäytynyt vielä. Tässä vaan toistellaan sitä viestiä siitä, että kun käsittelemme näitä vaaroja yksittäin, yksi toisensa jälkeen, niin meillä ei ole mahdollisuutta tehdäkään lainsäädäntöä johdonmukaisella tavalla. Jossa siis otettaisiin huomioon se haitta, joka aiheutuu ihmisruumille. Meidän täytyy saada aikaisemmin parempaa lainsäädäntöä, mutta myös ottaa mukaan kansalaiset, jotta nämä ymmärtäisivät vielä enemmän siitä, millä tavalla älykkäällä tavalla ja järkevämmällä tavalla voimme hoitaa asiat. Kiitos. Vielen Dank, Jackie. Kiitos oikein paljon tästä erittäin kattavasta puheenvuorostanne, kun kerroitte Euroopan ympäristöviraston työkentästä, joka on hyvin laaja ja tietoa on hyvin paljon. Tuossa alussahan totesin, että meidän valiokuntamme ja esittelijöidemme – tulisi myös pyrkiä saamaan tuo asiantuntijuus käyttöönsä työssämme. Ja tämän olen oikeastaan ottanut omaksi tehtäväkseni. Meillä on koko joukko haasteita, mitä tulee eri aihepiireihin. Olemme esimerkiksi voimavarojen äh, tehokasta käyttöä käsitelleet. Tämä on mielestäni järkevää kuin vain ja mahdollista vain, kun meillä on kunnolliset indikaattorit luonnollisesti, ää, kiertokulku ja myös tästä on keskusteltu jo COP18 konferenssipäätöslauselmassa. Me yleensä ennakoimme jo aiheita ja pidin kovasti siitä, että te toimitte myös niin, että esimerkiksi Rio Plus 20 konferenssia selititte, eli tällainen katsaus siitä, mikä tilanne tällä hetkellä on. Tähän me emme aina parlamentissa muista ryhtyä ja olen kiitollinen siitä, että ympäristöoikeuden täytäntöönpano tulee tulevaisuudessa olemaan yhä useammin esityslistallamme, koska ympäristölainsäädäntöä täytäntöönpanomalla voimme luoda 400 000 uutta työpaikkaa. 400 000 uutta työpaikkaa Eurooppaan. Me puhumme paljon työpaikkojen tilanteesta ja niiden turvaamisesta. Joskus ympäristö ja teollisuus ovat tässä hieman kilpasilla ikään kuin vastavoimina, mutta mm, tämä on kaikki hyvin jännittävää ja kiitos todella puheenvuorostanne ja ennen kuin annan kollegoille puheenvuoron, haluaisin äh, antaa puheenvuoron herra Skolasille ja Henkille, jotka ovat täällä johtokunnan jäseninä paikalla. Te saatte myös tilaisuuden käyttää puheenvuorot. En tiedä, kumpi haluaa aloittaa. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta Kiitos äh, siitä, että saamme tilaisuuden mekin käyttää puheenvuoron. Aivan ensin haluaisin todeta, että äh, läsnä olomme äh, johtokunnassa ja keskustelu siitä, että olemme mukana valmistelemassa työsuunnitelmaa, työohjelmaa, on kyllä hyvin suuri vastuu. Joskus täytyy improvisoidakin mutta olemme mainiosti ymmärtäneet teiltä ja edeltäjiltänne, että meidän täytyy muistaa tasapaino kahden asian välillä. Tämän ohjelman on oltava hyödyksi jäsenvaltioille, mutta myös Euroopan toimi elimille Euroopalle kaiken kaikkiaan ja Euroopalle osana kansainvälistä yhteisöä. Ja meidän virastomme pyrkii säilyttämään tämän tasapainon. Tämä varmasti tulee hyvän, hyvin selväksi myös tästä ohjelmastamme. Olla Euroopan ääni kansainvälisillä foorumeilla. Eh, tämä tietenkin eh, vahvistaa ja tukee viraston työtä ja tässä työohjelmassa voimme nähdä, että pysymme tällä samalla linjalla. Toiseksi toisaalta korostetaan kapasiteetin vahvistamista niillä aloilla, joilla jäsenvaltiot tarvitsevat tukea. Ja mielestäni tätä voidaan vahvistaa entisestään erityisesti, kun virasto voi tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Näin ei siis vielä ole, mutta Mm, todella tätä toimintamahdollisuuksien parantamista uusilla aloilla, kuten esimerkiksi tal- ympäristöverokysymyksissä ja vaikkapa talouskriisin aikoina varmaankin voisi olla erittäin hyvä hetki tarkastella yhteyttä talouden, vihreän talouden, ja sen pääoman välillä, johon tämän talouden tulisi perustua. Me olemme itse asiassa toimittaneetkin teille joitain huomioita kirjallisesti ja yritämme vahvistaa vihreän talouden kokonaisvaltaisuutta Euroopan ja virastomme tulisi tässä ehkä ainakin muotoilla joku kokonaisvaltainen käsitys ja olla johtavassa roolissa. Kyllä meidän taitomme ovat lisääntyneet, mutta myös vaatimukset, paitsi vaikkapa vesipuitedirektiivi tai meridirektiivi murtovesien osalta tarvitaan lisää tietoa, on koko joukko erilaisia sivuvaikutuksia, kuten vaikkapa tulvat. Ja tässä virastomme ehkä voisi nostaa asioita entistä vahvemmin esiin. Tämän lisäksi myös maaperä, asiat tulisi ehkä nostaa entistä merkittävämpään asemaan ohjelmassa. Toki maaperä on otettu huomioon, mutta minun mielestäni se tulee olemaan ihan avain asia Euroopalle tulevina vuosina. Ja näin ollen tarvitaan aktiivisempaa roolia. Kiitos ehkäpä kollegani tässä voi vielä täydentää minun puheenvuoroani. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Sitten herra Hemming. Kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos Michael. Minä olen uusi johtokunnan jäsen, mutta jo pitkään ihaillut virastomme työtä. ja tämän viraston johdon toimintaa. Jos katsoo tiedemaailmassa, maailmalla ympärilleen, voi todeta, että voimme olla ylpeitä virastostamme. Toimiiko tämä mikrofoni? Onko tässä jotain vikaa? Niin, mielestäni voimme olla virastostamme ylpeitä. Ja me molemmat ja myös muut johtokunnan jäsenet luonnollisesti, hyvin kriittisesti, mutta samalla työtä tukien tulemme jatkamaan työssämme. Michael viittasi kirjeeseen ja minä voisin ehkä vielä hiukan kuvailla, miksi tuon kirjeen kirjoitimme. Niin ehkä pääpyyntömme olisi, että että tällaista niin kutsuttua täytäntöönpanotutkimusta voitaisiin vahvistaa entisestään. Siis, että luotaisiin tutkimustietoa, joka voisi vahvistaa täytäntöönpanoa, koska esimerkiksi ympäristölainsäädännön kohdalla, mutta myös muun lainsäädännön kohdalla aika on usein äärimmäisen tärkeä tekijä. Ympäristö ja talous kasvavat yhä tiiviimmin yhteen ja siksi on tärkeää lähestyä näitä aloja integroidusti, jotta voidaan myönteiset vaikutukset maksimoida. Ehkä sekin, mitä Michael sanoi, muutama seikka, jotka mainitsemme tuossa kirjassa, niin Rio plus 20 liittyy koko joukko uusia käsitteitä ja konsepteja, vihreä, ekon, vihreä talous, eh, dekoplaus, sisällyttävä kasvu ja niin edelleen. Me toivomme, että virasto voi ehm, toteuttaa tällaisia metatutkimuksia – joissa verrataan siihen, mitä OECD tekee, mitä tekee Maailmanpankki, mitä tekee Eurooppa. Näin voimme katsoa, että kuvailevasta kuvailevalta tasolta resurssitehokkuuden suhteen siirrytään täytäntöönpanotasolle esimerkiksi erilaisia indikaattoreita siitä, miten tätä dekoplausprosessia Euroopassa voidaan nopeuttaa – myös politiikan alat ja toimet, missä on onnistuttu, mitä oppia Euroopan tulee ottaa menneisyydestä ja mitä virheitä välttää jatkossa. Viimeinen seikka on koko joukko tutkimuksia, joihin osaan Jacklinkin viittasi ja poliitikoille on varmaankin hyvin tärkeää tietää, mitkä niitä kriittisiä kysymyksiä ovat ja miten voimme purkaa esimerkiksi ja vähentää riippuvuuttamme vaikkapa tuonnista metallien suhteen. Ja näin ollen voidaan toteuttaa metatutkimuksia jotka katsovat Euroopan unionin, mutta myös Yhdysvaltain ja muiden tutkimusten tuloksia ja tekevät tästä sitten täytäntöönpano toimenpidesuosituksia, koska aika on hyvin kriittinen tässäkin asiassa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos sitä, että tekin puhuitte meille Minulla on täällä koko joukko kollegoita eh, puhujalistalla. Eh, Rosbach, Arsenis eh, mm, ja muut. Viimeisenä Hibner, mutta ensin joka tapauksessa kollega Anna Rosbach. I'll try to do it in my very... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän tämä tehdä erittäin huonolla englannillani. Mutta kiitoksia siitä, että tulitte paikalle tänne. Olen erittäin vaikuttunut siitä määrästä tietoa, joka teidän täytyy kattaa. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin vedenlaadusta. Ja tämä suhdessa liuskekivi tuotantoon. Onko teillä mitään tutkimuksia siitä, minkälainen vaikutus sillä on kansalaisiin tai kansalaisten terveyteen ja ympäristöön? Sitten puhutaan näistä haitta-aineista, ja kertyvistä eh, kemikaaleista. Työstän näitä moniresistantteja mikrobeja tällä hetkellä. Onko kyseessä asia, jota tekin tarkastelette? Sillä miltä vaikuttaa siltä, että esimerkiksi sellaiset taudit, jotka luulimme olevan jo mennyttä aikaa, niin kuin tuberkuloosi, ovat nyt uudestaan tulossa. Tämä, nämä ihan nämä henkilökohtaiset kysymykseni. Sitten minulla on kysymys tieliikenteestä, sillä se kasvaa enemmän kuin on odotettu. Minä tahalla vähennetään typen, typipäästöjä? Vaikuttaa siltä, että maiden on edelleen vaikea pitää näitä päästöjä alle päästörajojen. Millä tavalla pääsemme eteenpäin? Pitäisikö säännellä enemmän vai pitäisikö löytää muita tapoja toimia? Ja lopuksi ihan lyhyesti ryhmän otti esille sen, että Euroopan toimielinten tulisi ottaa käyttöön OECD-suuntaviivoja, jotta voitaisiin varmistaa käyttöön nämä kansainvälisesti hyväksytyt tilinpitokriteerit kansainvälisiin kansainvälisissä yhteyksissä. Mitä mieltä olette tästä? Thank you very much. Sitten Kriton Arsenis. Yeah. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin täällä sanottiinkin jo, että EA on yksi niistä virastoista, josta voin tuntea olevani ylpeä, että meillä on tällainen virasto EU:ssa. ssa Se on proaktiivinen virasto ja se tekee paljon suurempaa työtä kuin mitä sen nimellinen kapasiteetti antaisi olettaa. Ja se on myöskin auttanut meitä kaikkia. Kysymykseni ja huomioni liittyvät tähän asiaan. Olen aina käyttänyt EAN tutkim- tuloksia tutkimukseni varten. envi valtuuskunnassa. Ja minulla oli sellainen vaikutelma, että sain aina sieltä vastauksia meppien, meppinä kysymyksiini. Nämä ovat globaalisti tärkeitä kysymyksiä ja sain aina sieltä haluamani vastaukset. Kollegiot varmasti tietävät, että kannattaisi hyödyntää virastoa. tässä valiokunnassa olisi tärkeää, että meillä olisi tiiviimmät suhteet keskuksen virastojen edustajien ei pitäisi tulla ainoastaan puheenjohtajan kanssa ja puheenjohtajiston kanssa tapaamaan, vaan meitäkin olisi tavattava. Me emme saa suoria tietoja niitä. En minä tiennyt ennen kuin kävin tuolla keskuksessa. En minä tiennyt näistä suuresta osasta sen työtä, enkä siitä, kuinka merkittävä se on meidän työllemme täällä. Meidän pitäisi siis auttaa jäseniämme hyödyntämään teidän palvelujanne, jotka ovat todella hienoja. Mä Glediltä haluaisin kysyä, kuinka Hän ajattelee tätä ESN proaktiivista työtä ja kuinka se voisi vielä enemmän toimielim, auttaa toimielimiä, kuinka toimielimet voisivat hyödyntää tietojanne vielä paremmin. Mitä uusia linkkejä voitaisiin luoda? Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää johtajaa tästä esityksestä. Se oli hyvin tyhjentävä ja monitahoinen ja kiinnostava. Olin oikein ihastunut siitä, kuinka hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentti ja ympäristökeskus ja EFSAkin ovat kehittäneet välillensä. Tietojen jakaminen keskuudessa on aivan keskeistä. Minäkin tuen näitä prioriteetteja, joita täällä on korostettu. Minäkin allekirjoitan ne huolet, joihin viitattiin suhteessa ilmanlaatuun, vedenlaatuun ja maaperänlaatuun. Tosiaankin huolia on aina vain enemmän eri saastuttajien osalta. Hiilidioksidipäästö töitä ovat korkealla tasolla. Kemikaalit, kuten lannoitteet ja äh, lääketeollisuuden tuotteet, happattamisaineet, muut myrky- myrkylliset aineet saastuttavat maaperiämme ja pohjavesiämme. Pari kysymystä, Rova McLeod. Yritän olla konkreettinen. Tehän tiedätte, että näitä moniresistenttejä bakteereja on yhä enemmän. Onko teillä käytössänne tutkimuksia näistä moniresistenteistä bakteereista? Minä tiedän useista tapauksista, jotka ovat hyvin vakavia, jotka johtuvat juuri tästä multiresistenssistä. Sitten toinen kysymys, merivarat. On aivan turha mainita, kuinka tärkeää on meren mm, biodiversiteetin säilyttäminen. Haluaisin tietää, onko teillä tuoreita tutkimuksia meriympäristön monimuotoisuuden tilasta. Ja lopuksi haluaisin, että voisimme hahmottaa tieteellisiä tavoitteita, joihin olisi päästävä vuoteen 2020 mennessä. Ongelmahan on se, että mikäli tulevaisuutta ei tunneta ja nämä tavoitteet pian vanhenevat ja sitten kriisiä käytetään tekosyynä sille, että ei, ei olla kovinkaan kunnianhimoisia ympäristökysymyksissä, niin minun mielestäni kunnianhimoisuutta tarvitaan. Kiitos sitten Vittorio Prodi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Rova McLeod läsnäolostanne. Haluaisin kysyä tai puhua ainoastaan ilmastonmuutoksen sopeutumisesta. Mielestäni on äärettömän kiireellinen asia tämä juuri ja minua järkyttää se asia, että vielä ei ole olemassa tietoisuutta tästä kiireellisyydestä koskien ilmastonmuutosta – maataloustoiminta tässä yhteydessä olisi huomioitava. Jokainen neljä metri alueellamme pitäisi alistaa näille ilmastonmuutoksen sopeutumistoimille. Jos ymmärrämme, kuinka tärkeä valtion alueen turvallisuus ja kuinka meidän olisi toiminnallamme tehtävä selväksi, että kyseessä on yhteinen hyvä, jonka säilyminen on taattava ympäristötoiminnan kautta. Haluaisin kysyä, että keskus, haluaisin pyytää, että keskus kehittäisi tätä myönteisenä lähestymistavasta, myönteisenä asenteena sen suhteen, että voisimme jotenkin saada kansalaisiimme, kansalaisten päähän vietyä tämän tietoisuuden tästä yhteisestä hyvästä, jota meidän on kehitettävä. Kiitoksia Chris Davis, kiitoksia puheenjohtaja. Olen tämän levy soittanut ennenkin, mutta koska olen vanhanaikainen, niin pitää tästä taas saada jammailla. Kuuntelin tässä professori McGladia. Tämä on ikä, kuuntelen tätä ikään kuin lehtimiehenä ja tässä nyt on niin kuin otsikko toisensa jälkeen asioita, joita olettaisin lukevani lehdestäni, jossa Euroopan ympäristökeskus on mainittuna. Minusta ainakin se olisi mielenkiintoista lukea. Ja josta sitten olisi hyötyä kun haluaisin viedä asioita eteenpäin ympäristöpuolella. Mutta minun mielestäni ympäristökeskus ei kyllä tee suinkaan riittävästi viedäkseen eteenpäin äh, sitä, millä tavalla se tiedottaa kaikista tekemään. Muutama kysymys. Onko mitään rajoitteita sille, mitä voitte tehdä? En minä nyt tässä kysy, että just, juuri nimenomaan pitää näitä asioita yrittää pönkittää niiden itsensä vuoksi, mutta hyvin usein päästään suuriin otsikkoihin otsikoihin e, tällaisten tiedeotsikoiden takia? Onko sillä mitään rajoja, miten esitätte asianne? Toiseksi, lisäksi tässä on myös paljon erilaisia ympäristökirjeenvaihtajia Euroopassa. Ovatko he kaikki käyneet Kööpenhaminassa teidän luonanne? Ovatko he teille tuttuja? Oletteko heidän kanssanne lähes yhteistyössä sähköpostitse? Onko teillä jatkuva yhteys näihin. Ja lopuksi ihan vain pikkukohta. Kaikki parlamentin jäsenet saivat ennen vanhaan EYKn kertomuksia, ihan mukavia. En lukenut niitä kaikkia, mutta joitakin kyllä. Ja olettaisin, että parhaimmista mahdollisista ympäristösyistä emme enää saa niitä paperiversioina. Ne varmaan löytyvät tuolta internetsivustolta, mutta valitettavasti joudun toteamaan, että en kyllä ole yhtä ainuttakaan lukenut sen jälkeen, kun olen saanut niistä. En ole saanut paperiversiota itselleni lähetettyä. Tästä täytyy varmaan keskustella, miten nämä ympäristöpolitiikot voisi saavuttaa vähän ympäristöä haittaavalla tavalla. Seuraavaksi kollega Herbrandi Kiitos puheenjohtaja. Kiitos professori McLeod esityksestänne. Täytyy sanoa, että saattaisinpa lukea näitä enemmänkin. Kaikki asiakirjat sattuvat löytymään netistä. Minä tykkään niistä sähköisenä. Minulla on aina iPad mukana, niin Davis huutaa että Niin, niin, nyt kuulette nuoren miehen äänen sieltä. Kerbrand jatkaa. No, haluaisin nyt kuitenkin aloittaa toteamalla, että te jatkoitte jopa kaikkien näiden lisätöiden äh, määrittelemisen jälkeen, joita vastuuvapausprosessissa hartioille ne asetimme, ihan sitä tavallista työtänne myös. Ja niin puheenjohtaja kuin Arseniskin olivat aivan oikeassa. Itse olin biodiversiteettiesittelijä ja resurssitehokkuusesittelijä ja molemmissa rooleissa, niin kokemukseni yhteistyöstä oli aivan erinomainen. Teidän valtuuskuntanne kävivät molemmissa tapauksissa keskustelemassa kanssani näistä aiheista ja käytimme kummallakin kerralla päivän näihin keskusteluihin, joten ehdottaisin, että myös kollegat käyttäisivät keskuksen asiantuntemusta entistä paremmin hyväkseen, paitsi siis lukemalla paperi- tai sähköversioita kertomuksista. Mitä tulee työohjelmaanne? Kehittelette koko joukon monen välisiä pohjia ja joskus syntyy sellainen vaikutelma, että konventionaalisemmat asiat, kuten luonnon monimuotoisuus, jäävät tässä vähän sivuraiteille, koska keskitytään monen väliseen lähestymistapaan alustoihin. Ei, ei niin, etteivätkö ne olisi tärkeitä, mutta kysymykseni olisi seuraava. ettäkö suunnit menee hiukan kapasiteetin ulkopuolelle tai sen yli. Sitten hiukan yksityiskohtaisempia kysymyksiä, ympäristölle haitalliset tukiaiset. Mitä kovemmin me, me pyrimme niistä eroon yhä kovemmin ja seuraava vaihe tulee sitten olemaan kiistamääritelmistä ja menet, menettelyistä. Ja ehkäpä meidän tulisi olla aktiivisia ja pyrkiä ennakoimaan tuota tulevaa keskustelua, joka saattaa prosessia hidastaa. Mitä te voisitte tehdä tällä alalla? Sitten toinen kysymykseni liittyy äh, resurssien tehokkaaseen käyttöön. Puhumme aina indikaattoreista ja tavoitteista. Voiko teillä olla rooli äh, kun etsimme tapoja tavoitteiden asettamiselle, ehkä ihan alueellisellakin tasolla Euroopassa. Esimerkki, vedenkäyttö. Mahdotonta asettaa eurooppalaista standardia vedenkäytölle, mutta ehkäpä keskus voisi antaa meille jonkinlaista neuvoa, eh, minkälaista järjestelmää voisimme soveltaa, kun teemme eron eri alueiden välillä Euroopassa. Ja lopulta puheenjohtaja toteaisin, että oli mukava kuulla esityksestänne, että priorisoitte edelleen äh, luonnon monimuotoisuutta. Olen erittäin huolestunut tästä. Näin, että kansallisia budjetteja leikataan, näin, että kohdistuu painetta siihen, että vastuu luonnon monimuotoisuudesta pyritään säilyttämään yhä äh, enemmän Euroopan harteille. Tämä on huolestuttavaa, näin ei pitäisi olla. Ja minulla on sellainen vaikutelma, että olisi äärimmäisen tärkeää, että te keskittyisitte erityisesti biodiversiteettitietoon. Sitten kun lajeja häviää, niitä ei koskaan enää saada takaisin. Olemme nyt todella tienhaarassa. Jos jäsenvaltiot eivät ponnistele biodiversiteetin säilyttämisen puolesta, niin saattaa syntyä todella korjaamatonta vahinkoa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Jolanta Hibner. Olkaa hyvä. Podobnie jak wielu spośród kolegów, jestem pod... Kiitoksia. Hyvät kollegat, minäkin olen oikein vaikuttunut keskuksen työkentästä. Elintarviketurvallisuutta varten meillä on virasto, sitten meillä on lääkevirasto, jossa käsitellään näitä hormonaisiakin aineita ja muita, mutta näen, että nämä toimivaltuudet kuuluvat myös ympäristökeskukselle. Teidän työtänne on jo pitkään tehty. Luulen, että keskitytte vain ympäristöön, mutta teidän tutkimuksen, teidän tutkimuksen Maathan ovat tärkeitä myös maanviljelylle, teollisuudelle, lääketieteelle, metsäkasvatukselle, tut- tieteelliselle tutkimukselle, niin kuin johtokunnan jäsen täällä juuri sanoi. Kyllähän näitä pitäisi hyödyntää, kun tällaisia kertomuksia on. Esitän kysymyksen. Ketkä käyttävät teidän tutkimuksianne? Onko teillä, kenellä on pääsy niihin ja kuinka usein esimerkiksi minkä alan teollisuus tai mitkä instituutiot tai Euroopan kansalaiset, voivatko, kuinka usein ne pyytävät tämän tyyppisiä tietoja. Sitten toinen kysymys. Minusta ilmastonmuutos keskustelulla oli hyvin kiinnostava. Mehän tiedämme, että tulvia ja kuivuutta on. Onko teillä ehdotuksia Euroopan maita varten? Tiedättehän, että joillakin alueilla näitä ilmiöitä tulee, mutta mitä te ehdottaisitte? olisiko rakennettava mm, vesivarastoja vai keräättekö ainoastaan tietoja, ettekä anna mitään suosituksia tai ehdotuksia? Vielä yksi kysymys. Luonnon monimuotoisuus. Tiedämme, että monissa maissa on määritelty luonnon monimuotoisuusalueita. Invent- transaktioon jälkeen, inventaarion jälkeen kuitenkin näitä on leikattu pois. On, päivitättekö te näitä tietoja? Kuinka usein saatte näitä tietoja itsellenne? Pitääkö teidän kääntyä jäsenvaltioiden puoleen, että saisitte nämä tiedot, vai pitääkö jäsenvaltioiden toimittaa automaattisesti teille tiedot päivitystä varten? Sitten edelleen kiinnostava asia koskee hiilidioksidipäästöjä, jotka olisivat vähentyneet 2,5 prosentilla Euroopassa. Samoin kasvihuonepäästöt olisivat vähentyneet. Hienoa, mutta mitä vaikutusta sillä on? Tai mistä se johtuu? Uus, uudesta tekniikastako? Niin, että teollisuudessa olisi päästöt vähentyneet vai johtuuko se siitä, että teollisuus on äh, lähtenyt Euroopasta muualle maailmaan, Aasiaan tai muualle? Myös yhteydet kansalaisiin on tärkeä asia. Kulutustottumusten muuttuminen, elintarvikkeiden kulutusten muuttuminen, millaisia muutoksia tarvitaan? Onko teillä tietoja? Jos teillä on tietoja, voisimmeko pyrkiä levittämään niitä alueille myös, mutta ymmärrettävällä kielellä, niin että ihmiset ymmärtäisivät, että mihin suuntaan olisi lähdettävä – kun pyritään muuttamaan kulutustottumuksia tai elintarviketottumuksia. Mihin suuntaan olisi mentävä? Kyllä kansalaisten pitäisi olla tietoisia tästä. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska se muut, vaikuttaa tuotantoon, teollisuuteen, kulutuskin muuttuu ja terveydentilatkin muuttuvat. Me haluamme taistella sen puolesta, että saavuttaisimme terveen väestön. Joten haluaisimme muuttaa tiettyjen tottumusten suuntaa se edellyttää tietojen välittämistä kansalaisille. Vielä viimeinen asia. Jätteet. Mehän tiedämme, että meillä on tässä suuri ongelma jätteitä mm, viedään pois meiltä. Mm, jätteet merkitsevät rasitetta ja kuluja Euroopalle. Tiedämme myös, että meillä ei ole riittävästi teknologiaa niin, että voisimme uudelleen käyttää tuotteita enemmän, niin kuin tekin puhuitte kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä. Tällaisia tietoja tarvitaan, niillä voisi olla enemmän vaikutusta, jos meillä olisi mahdollisuus käyttää tiettyjä teknisiä menettelyjä, joita ehkä muualla maailmassa on käytössä. Kyllähän kierrätystä, mutta pohdin, onko muitakin asioita, joita on jo olemassa, joita voisimme hyödyntää niin, että päästäisiin tilanteeseen jätteitä nolla Euroopassa. Onko mahdollista äh, poistaa jätteet kokonaan, niin että sitä tehtäisiin materiaalia teollisuutta varten? Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitos. Tässäpä koko joukko kysymyksiä. Varsin kirjava joukko. Ja näin annammekin nyt teille puheenvuoron, jotta voitte vastata kollegojen kysymyksiin. Herbrandi joutui valitettavasti poistumaan, mutta hänen avustajansa ovat paikalla ja kirjaavat ylös vastauksenne. Hän haluaa lähteä kotiin ympäristöystävällisin keinoin, joten juna, junaan oli jo kiire. Hän ei suinkaan ollut olla epäkohtelias. Um, let me just quickly go through them individually rather than Kiitoksia näistä kysymyksistä. Käyn ne yksittäin läpi. Eli Anna, kiitoksia näistä neljästä kysymyksestä. Liuskakivi. Ja liuskakiven hankkiminen. En haluaisi kyllä, että keittiön lavuoren sisältö olisi myöskään vesi pohjavedessä sillä tästä aiheutuu suuria ongelmia. Jos vesivarannot ovat erittäin syvällä, niin silloin näiden liuskekaasujen ähm, sieltä ottaminen on hankalampaa. Kemikaalisekoitteet ovat sellaisia, joita ette varmasti haluaisi nähdä pintaveteen ujutettuna. Eli onko meillä sitten tähän erityistä teknologiaa, jossa vaarat voidaan arvioida sen sijaan, että ottaisiin geneeristä teknologian käyttöön niin tällä hetkellä emme ole mukana yksityiskohtaisessa tutkimuksessa tässä suhteen, mutta asia kyllä on tulossa esille. Ja virasto varmaan tarkastelee sitä sitten lähemmin. Valitettavasti sitten nämä moniresistentit mikrobit, emme ole järjestelmästä niitä tutkineet. Toisaalta tilanne, jossa katsotaan maaperän mikrobeja, niin nähdään, että lääketehtaiden lähellä jossa tietyt, tiettyjä lääkkeitä luodaan, niin maaperän itsensä on vaikuttanut tällaiset moniresistantit bakteerikannat. Se on nähtävissä kaikkialla maailmassa. Myös Euroopassa on tällä tavalla saastunutta maaperää jopa kahden kilometrin säteellä lääketuotannosta. Eli jos se jää ympäristöön, jos se jää maaperään, niin vaikuttaako sitten ja katsoisimmeko sitä vai Onko se asia, jota lääkeviraston pitäisi katsoa? Ehkäpä yhdessä kolmen viraston kanssa voitaisiin toimia tässä suhteessa. Jätän sen teille tällä harkittavaksi. Tieliikennekuljetuksesta on selvää, että se on yksi kiireellisimpiä asioitamme. Näin, että eri kaupungissa eri Euroopan osissa on aivan eri ratkaisuja. Se, mikä meillä on esillä, on selkeät todisteet siitä, että suuntaus on ylöspäin liittyypä se sitten kaupunkiinfrastruktuurin tai ei, niin minusta meidän täytyy kuitenkin tätä kysyntäprofiilia muuttaa. Se on haaste meille, varsinkin tukipuolella, sillä jos tuetaan julkista liikennettä, niin voidaan saada jo osittain muutosta aikaiseksi. Olemme tätä muutosta tarkastelleet. Yleisesti ottaen sitä vastustetaan, että meillä täytyy olla olemassa myös aivan toinen tapakin myönteinen tällainen vaikutelma, niin jonka saan, kun luen uusia kertomuksia ryhmiltä, jotka ovat tarkastelleet sitä ja pohtineet sitä, mitä liikkuvuudelta vaaditaan, niin silloin on saatu erilaisia vastauksia riippuen ikäryhmästä. Alle 30-vuotiaat eivät halua omista koteja ja kautoja, vaan haluavat kaupunkiinfrastruktuurit, joissa voidaan olla sosiaalisesti yhdessä ryhmissä, jossa on mielenkiintoista ja mukavaa liikkua ympärissä. Tuollainen profiili on ehkä se, jota tulisi todella työstää ja katsoa, voitaisiinko kaupungissa ottaa tämä huomioon. Eiköhän tässä ole myös sukupolvikysymys kyseessä. Emmekä välttämättä voi sitä tänä päivänä juuri täysin ratkaista. Eli en ihan niin optimisti suhtaudu, mutta uskon, että on olemassa tapoja, joilla voidaan puhua suurille yleisölle ja parantaa tilannetta. Sain tämän kryptisen kysymyksen, joka koski OECD-rahoitusta Perusvastaukseni siihen on, että meidän keskuksemme kohdalla OEC ampuu kärpästä tykillä. Mutta toisaalta näin, että meillä on jotain kansainvälisiä standardeja, joiden suhteen Eurooppa voi olla luottavainen, että me noudatamme niitä. Eli kyseenalaistaisin sitä, että tarvitaanko OECD-suuntaviivoja vai katsotaanko sitä, mitä OECD on ja mitä meillä on. Ja täytyy kyllä tunnustaa, että kun tämä koko keskustelu minua hieman tässä yllätti ja luin OECD-suuntaviivat yksityiskohtaisesti, Toki sillä on suuri vaikutus minun virastooni, on se, että en näe, ne monet tavat, joilla ne on nivoutettu yhteen, olisivat relevantteja. Mutta se on asia, että tulisi käsitellä työryhmässä, se tulisi olla sillä, mutta on muitakin näkemyksiä. Ja näin esimerkiksi rahoitussääntelyviranomaisten kes- keskuudessaan on asiasta. Ja tämä on asia, joka täytyy palauttaa myös tänne teidän parinne, eikä siihen ole mitään mustavalkoista kyllä ei vastausta. Ja kiitoksia myös kiitoksen sanoista teille ja vastaan tähän Chrisinkin kysymykseen samalla siihen, millä tavalla voidaan rakentaa yhteyksiä, ei pelkästään tämän valiokunnan kanssa täällä parlamentissa, vaan myös muiden. Millä tavalla voimme enemmän olla näkyvillä teidän päivittäisessä työssänne? Minä luotan teidän kaltaisiin ihmisiin, jotta puhutte siitä, mitä me teemme. Ymmärrän sen, mitä Chris sanoi siitä, että pitäisi saada paperiversiot. No, nyt voin antaa nämä tässä sinulle mukaan vietäväksi. Kyllä me otsikkoihin pääsemme, jos luette tabloidilehdistä näette, että minä olin Sanissa. Siellä oli kaunis nainen myös bikineissä. Sen kyllä valitettavasti ollut minä, mutta siinä puhuttiin myös samalla hormonaista haitta-aineista ja aurinkorasvoista. Joten kyllä mekin otsikoihin pääsemme. Kysymys onkin siitä, että satutteko lukemaan lehteä juuri tuona päivänä? Ja hyvin monet lehtimiehet kyllä käyvät me käyttävät materiaaliamme joskus ehkä yhden rivin verran, joskus kokonaisia kertomuksia. Ja ne otan vastaan apuun, jos aloitte auttaa meitä lisää. Tulemme tänne, pyrimme toimimaan innovatiivisesti. Aina näin ei ole menestyksen toimittu, mutta kun käymme kansalaisten puoleen, niin se on kyllä meille ylpeyden aihe. Siihen pyrimme joka ikinen päivä. Mutta lehdistö on kyllä hankala kumppani. Kuten tiedätte, lehdistö päättää, mitä se haluaa julkaista joka päivä. Ihme kyllä, lopuksi on kerrottu, että tänään on se päivä, jolloin Pohjoisnavalla on kaikkein pienin eh, jääkuori. Ajattelimme juhlia sitä. Olemme virastossa puhuneet viiteen, viiden vuoden ajan siitä, että ehkä päästään jäättämään pohjoisnapaan, ei pelkästään vuonna 2050, vaan 2020 ilmeisesti. Pahasti näyttää siltä, että tästä tulee totta. Tähän on päästy sillä, että on puhuttu asiantuntijoiden kanssa, tanskaisten tiedemiesten kanssa, omien tiedemiestemme kanssa, jotka ovat perehtyneet näihin asioihin ja näin. Kyllä mä en siellä otsikoiden takana seisomme, mutta joskus on tärkeämpää, että tiedemiehet, jotka ovat itse työn tehneet, saavat profiloitua itseään ja me sitten tuemme tätä työtä taustalta. Arvostamme sen, että tähän työhön saadaan rahaa. Ja joskus siis istumme taustalla. Ehkäpä osan ongelmasta on se, että jos mentäisiin yksi kerros alaspäin, niin nähtäisiin, että me olemme siellä tukemassa niitä asioita, jotka otsikoihin ilmestyivät. Mutta otan kritiikin vastaan ja katsotaan, millä tavalla voidaan asiat hoitaa paremmin. Eiköhän tämä ole haaste meille kaikille, kun pyritään asia hoittamaan tiedotusvälineissä ja saamaan näitä voimakkaita viestejä läpi. Way Virgin mietintö näin, kertomus näin teki ehdottomasti, kun puhuttiin hormonaista haitta-aineista. Meitä tuettiin siinä suhteessa ja digitaalimaailmassa. Meillä on myöskin valtava kattavuus. Tämä Helle aalto kartta laitettiin sinne esille. Usein puolemme käännetään digitaalisen maailman puolelta, eikä niinkään painotuotteista. Ja aika yllättävää ehkä on se, että niiden ihmisten ikäprofiili, jotka tätä tietoa käyttävät, on aika yllättävää. Me työskentelemme teollisuuden kanssa yhteistyössä ja ymmärrämme, että meidän täytyy olla ajan hermolla ja ennakoida asioita, katsoa sitä, millä tavalla kaikki nämä eri vaateet, jotka kohdistuvat tietoihimme, hyödynnetään ja millä tavalla tietoja me voidaan käyttää enemmän. Millä me viemme tämän takaisin elinkeinoelämän pariin ja kansalaisille. Ja sanomme, että tämä on se tieto, ja tältä se näyttää eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna. Onpa kyse sitten biologinen monimuotoisuus tai tieteen teollisuuden harrojen korvaaminen jossain puolella maailmaa. Verkostossa me käytämme paljon, paljon aikaa varmistaaksemme, että tiedon laatu on korkea, eli kaikki, jotka sitä haluavat käyttää, voi sitä käyttää kaikkiin mahdollisiin analyyseihinsa. Ja nopeasti sitten tiedonjaosta ja siitä, millä tavalla voimme työskennellä yhdessä. Sanoisin kaiken kaikkiaan, että meillä on eri näkemys EFSAsta ja muista virastoista sen suhteen, millä tavalla ympäristöä täytyy katsoa kansalaisten puolelta osana taloutta, mutta ei sitä korvaavana. Meidän täytyy suojella sitä ja varmistaa se, että voimavaroja ei käytetä kaltoin. Meillä on taloudellinen kasvumallimme ja siinä on tarkoitus nimenomaan käyttää voimavaroja mahdollisimman saastavaisella tavalla. Ja sitten esimerkiksi kalastuspuolella meillä on 27 prosenttia kestävää kalataloutta ja kaikki muut sitten ovat erilaista hyväksikäyttöä. Olin monissa kokouksissa, jossa meriyhteisö kokonaisuudessaan on sitä mieltä, että tässä on kaksi eri osiota, joiden avulla voidaan säilyttää merivoimavarat. Yksi koskee merisuojelualueita, erittäin tärkeää. Ja Niissä täytyy pitää tiukasti kiinni myös ilmastonmuutoksen aikana, jolloin nähdään, että jotkut voimavarat ovat muualla kuin missä aiemmin. Se on meille haaste. Mutta sitten, että katsotaan myös ää, bioenergiahaasteita, merileväkysymyksiä. Meillä on paljon uusia kysymyksiä, ne löytyvät aion yhteistä Syvämeren biologinen monimuotoisuus on yksi niistä ja meillä on erilainen kirjo kaikista asioista, joissa puhutaan suojelualueiden merkityksestä eteenpäin. Eli siellä on valtava tietomäärä, joka varmasti on oikein mielenkiintoista. Ja se on tarinanomaisesti esitetty, joten sitä on mukava lukea. No sitten tavoitteiden esittäminen ja se, että meillä ei olisi kunnianhimoa nopeasti totesin, että meillä on kyllä kokonainen kirjo erilaisia tavoitteita ja kun äsken meiltä kysyttiin, mikä me, mielestäni on suurin haaste ympäristökemikaalien lisäksi, niin se on se, että varmistamme, että kaikki tavoitteet, joita meillä on lippulavaloitteissa, tiekartastoissa, eivät nollaa toisiaan. Millä tavalla varmistamme, että voimavaratehokkuustavoitteet samalla kuin ilmasto- ja energiatavoitteet ovat ne, jotka löytyvät YMPstä ja kalastuspolitiikasta, ja muualta taloudesta eivät ole päällekkäisiä tai puutu toistensa toimintaan. Ja tästä palankin tähän tilinpitoon, täydelliseen ympäristötilinpitoon, joka on tärkeää. Se on ollut yksi niistä harvoista tavoista, josta tämän puolivuotiskauden aikana on kyetty arvioimaan selkeästi sitä, että kun tuota varapohjaa käytetään yhtäältä, niin millä tavalla se vie eteenpäin talouden toista osaa. On erittäin tärkeää, että Eurooppa hyväksyy erittäin korkealaatuisen tilinpito standardin tulevaisuutta varten. Kysymys on lisensseistä, veden, maan tilanteesta, sillä jos meillä tällaista määrällistä pohjaa ei ole, niin silloin kaikki on pelkkää kuvailua, ja eikä se ole mikään hyvä tapa tehdä päätöksiä siitä, millä tavalla Euroopan taloutta viedään eteenpäin. Kun sitten mietin ilmastonmuutosta ja tätä yhteistä perintöämme. Ainoa tapa, jolla se ratkaista on selvittää sitä paremmin ne suurelle yleisölle ja toimielimille. Yksi tärkeä kysymys on siinä, miten edistäytyneitä jotkut paikallishallinnot ovat. Espanjassa oli mielenkiintoista viime viikolla, kun siellä kävin, että siellä todella intohimoisesti suhtaudutaan siihen, että ollaan osa eurooppalaista yritystä Siinä tässä tapauksessa kysymys oli Euroopan maaseurantaohjelmasta ja nähtiin, miten siellä voidaan toimia ja millä tavalla se toimii moottorina, jotta saataisiin näitä eurooppalaisia tavoitteita täytettyä. Eli meidän täytyy työskennellä voimakkaammin paikallishallinnon kanssa, että voidaan nähdä se, miten siellä toimitaan ja mitä se, mitä siellä täytäntöpana todella yhdistetään eurooppalaisiin tavoitteisiin, ei nämä, eivät nämä tavoitteet ole mitään tyhjästä nyhjästöä, vaan niitä tulee ehdottomasti hoitaa siis yhteistyössä paikallishallinnon kanssa. Ja tästä päästäänkin sitten viestintään ja siihen, miten sitä voidaan parantaa. Me voimme antaa tietoa, aivan kuten Kriton täällä totesi, niin jos minulle soitetaan, niin pyrimme antamaan kyllä mahdollisimman hyvin apua eri tilanteissa. Olemme ehdottoman vakuuttuneita siitä, että kaupunkien kanssa tehtävä yhteistyö merkittävällä tasolla on toinen tapa varmistaa se, että se tieto, joka meillä on, toimii katalysaattorina toiminnan aloittamisella. Meillä on toissijaisuus, aina työstämme asioita jäsenvaltioiden kautta ja huolella, mutta siitä huolimatta asia joka on tärkeää, että äh, jossa virasto toimii, on se, että meillä olisi tällaisia ennaltaehkäiseviä neuvoantavia toimia joko kansallisella tai paikallisella tasolla, joka todella voi sitten muuntaa sen tiedon, joka meillä on paikalliseksi täytäntöönpanoksi. Ja minun mielestäni kyllä. Anteeksi nyt vaan. Tiedonvälitys on erittäin tärkeä. Meillä on erittäin hyvä lainsäädäntö. Jos se pannaan hyvin, niin voidaan saada aikaan muutoksia kentällä. Monet paikallisviranomaiset kerta kaikkiaan vain eivät ole tietoisia joistakin parhaista käytänteistä. Se on meidän hommamme ja kaikkien muidenkin, jotta tämä näkyisi selvemmin. Eli tieto paikallisille alueille on ehdottomasti osa tätä toimintaa. Ja onpa sitten kysymys siitä, että annetaan tietoa pienyrityksille, suurille teollisuuden toimialoille, jotta ne tekisivät sen, mitä PR-työssäänkin väittävät tekevänsä, ja että kansalaiset voivat olla mukana kansallisten tiedeohjelmien avulla. Ja nyt kun varsinkin työttömyys on valtava, niin Espanjalta saatu tarjous, eli se, että nuorisotyöttömyyttä hyödynnettäisiin niin, niin että nuoret olisivat mukana ympäristön monimuotoisuusaloitteissa, on tärkeää. Näin voidaan saada ympäristöajattelua mukaan integroituna päivittäisen ajattelutapaan ja siihen, millä tavalla voidaan nähdä, miten ympäristö voi auttaa luomaan työpaikkoja, tehdä näistä neljästä tuhannesta työpaikasta todellisuutta, eikä pelkästään asian, joka jää poliittisessa keskustelussa vähemmälle huomiolle. Kiitos. Kiitos erittäin kattavista perusteluista vastauksista kysymyksiimme. Jälleen kerran nähtiin, että Kööpenhaminan ympäristökeskuksella on todellista asiantuntemusta ja että meidän tulisi huolehtia sitä, että yhteistyö myös parlamentin kanssa on mahdollisimman tiivistä. Täytyy lisätä, että keskus on riippumaton. Joskus se aina unohtuu. Toki tätä virastot kaikki aina mielellään korostavat, mutta myös meidän parlamentin jäseninä on tärkeää todeta, että sitten päivän päätteeksi, kun aina puhutaan rahasta ja siitä, mihin rahaa investoidaan, niin päivän päätteeksi rahaa säästyy sillä että meillä on näitä virastoja, eikä samaa rahaa tarvitse käyttää 27 kertaa jokaisessa jäsenvaltiossa. Itse omassa vaalipiirissäni saimme nopeasti apua teiltä EHEC-kriisissämme ja mm, te annatte paljon tietoa paitsi liittovaltioille, osavaltioille, myös paikallistasolle. Kiitoksia. Kiitos tekemästänne työstä ja toivotan teille mitä parhainta menestystä myös jatkossa. Me seuraamme työtänne kriittisesti, mutta reilusti ja inhimillisesti. Tätä minä korostan aina ja varmasti puhun meidän kaikkien nimissä. Eihän meitä täällä ollut tänään montaa paikalla, mutta ne, jotka olivat paikalla, kuuntelivat erittäin tarkkaavaisesti kaikkea, mitä sanoitte. Minusta tämä oli todella hauskaa. Me opimme tästä paljon. Olipa todella kannattava iltapäivä. Kiitos ja kaikkea hyvää jatkossa. Oh, no niin, ja näin tämä kokous tulee päätöksensä. Olemme käsitelleet kaikki asiat. Kiitän kaikkia, myös äh, kollegoita johtokunnasta, jotka olivat vieraanamme. Kiitoksia. Valiokunnan kokous päättyy. Seuraava kokous pidetään 10. ja 11. lokakuuta täällä Brysselissä. Hyvää kotimatkaa, hyvää viikonloppua.